Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Se prendete posto, per favore. No niin, aloittelemme kokousta. Pyydän kaikkia istutumaan. Il progetto di ordine... Esitysistä luonnossa on sähköpostit sitten lähetetty 8. tammikuuta. Ja erityisesti haluaisin muistuttaa siitä, että 2008 Euroopan komission vastuuvapauden myöntämiskohta ja OLAF-osa tulla järjestämään suljetun ovin, joten siihen saavat osallistua ainoastaan ne henkilöt, jotka mainitaan koordinaattoreiden kautta lähetetyssä kirjeessä, jonka sihteeristö on siis valmistellut. Tämä on televisioitava kokous ja kaikki kielet ovat tulkattuna tässä kokouksessa. Ennen kuitenkaan kokouksen alkua haluaisin tervehtiä Katalonian parlamentin valtuuskuntaa. He ovat nimenomaan Katalonian edustajalaitoksen tilintarkastus asioista vastaava valiokunta, talousarvio valvontavaliokunta siis. Ja ainakin tietojen mukaan herra Soldi ja koko Katalonian edustajisto olisi täällä, herova Cardial, niin ikään. Joten herra Kolon, joka on aikaisemmin toiminut Euroopan parlamentin varapuhemiehenä, niin, niin hänkin olisi täällä tietojen mukaan läsnä. Sitten kaikille heille tervetuloa. Vielä Tian myöskin on mukana. Myöskin rouva Ursula Moikouska. Äh, täällä meidän äh, valiokunnassamme uusi jäsen on, on äh, tervetullut. Sitten vielä tähän kokoukseen liittyen liittyen sen verran, että meillä tulee salin muutos. No niin sitten toinen kolmas joulukuuta 2009 järjestetyn kokouksen pöytäkirjat, jolle niihin ole liittyvä, niin ne voidaan hyväksyä. Ihan pieni asia, puheenjohtaja. Kohdassa E. Siinä on kyse asiasta, joista keskustelimme juuri koordinaattorien kokouksessa, nimittäin että arvoisa kollegamme Kresle edustaa meitä ohjausryhmässä. Pöytäkirja sanoo englanninkielisessä versiossa, että hän on esittelijä. Sehän ei ole oikein, koska tämä on S- ja D-ryhmän tehtävä. Tämä on varmaan vain pieni virhe pöytäkirjan laatimisessa, mutta meidän pitäisi olla tarkkoja tämän asian suhteen. Selvä. ei muuta huomioitavaa ole, niin voimme edetä sovitun mukaisesti. Ensimmäinen esityslistan kohta, varsinainen kohta, vastuuvapaus 2008, Euroopan yhteisö, yleinen talousarvio ja pääluokka 3, Euroopan komissio. Muistutan teitä siitä, että kuulemiseen liittyen meillä on aikaa yksi tunti, joten pyytäisin kaikkia ottamaan tämän huomioon, varsinkin Euroopan parlamentin jäseniä, kun esitätte kysymyksiä. Annan puheenvuoron tähän kohtaan liittyen nyt Harald Noakille, tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavalle jäsenelle. Onko hän läsnä? Thank you. Dear Mr. Chairman, um, dear... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja Tajani, hyvä komission jäsen Potocnik, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin näin aluksi kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tänne paikan päälle, jotta voin esittää tämän lyhyen esittelyn siitä, millä tavalla tientarkastustuomioistuin on toiminut vuosiraportissaan luvussa seitsemän tuomioistuin kertoo tutkimuksen tietoyhteiskunnan, energian ja liikenteen tilintarkastuksista, mikä on noin 60, 6 prosenttia koko EUn kuluista vuonna 2008. Luku 7 keskittyy tutkimuskuluihin. Ja koko tässä, tällä politiikan alalla noin 80 prosenttia kuluista menee tutkimuspuiteohjelmien kautta. Näin ollen suurin osa maksuista kuuluu puitohjelmien piiriin, varsinkin loppumaksut ja puolivälin maksut kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmassa ja ennakkomaksut seitsemänten tutkimuksen puiteohjelman. Muut kulut noin 12 prosenttia koskevat ten teetä, kuljetuksia ja ten eetä energiahankkeita. Muistuttaisin siitä, että kysymyksessä on pääasiassa suoran keskitetyn hallinnoinnin alue, mikä merkitsee sitä, että komissio maksaa maksut edunsaajille ilman, että jäsenvaltioiden viranomaiset puuttuvat asiaan. Kun tarkastellaan näiden maksujen säännönmukaisuutta tutkimusalueella, niin pääasiallisena riskinä on se, että hyödynsaajat liioittelevat hyväksyttäviä maksuja – omissa raporteissaan, joista he saavat korvauksia komissiolta EU-budjetista. Ja että tätä ei estetä, ei huomioida tai komissio ei kykene sitä korjaamaan. Tuomioistuimen lähestymistavan mukaisesti tilitarkastus pohjautui kahteen eri osioon. Ensinnäkin otettiin näytteitä tilastollisesta 150 maksun erästä Toiseksi arvioitiin komission valvontajärjestelmän avainasemassa olevia osia, mikä merkitsee jatkuvia tilintarkastuksia. Lisäksi tehtiin myös tilikauden päätyttyä suoritettavia tarkistuksia. Yleiset päätelmämme olivat seuraavat. Vuonna 2008 tilintarkastuksen tulokset hyvin pitkälti vahvistivat vuosien 2007 ja 2006 löydökset. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että maksut, jotka koskivat tutkimus-, liikenne- ja energiapolitiikan alue vuonna 2008, sisälsivät virhemarginaalin, joka oli noin 2 ja 5 prosentin välillä. Komission valvontajärjestelmät olivat osittain tehokkaita, kun ne pyrkivät varmistamaan maksujen säännönmukaisuuden. Huolimatta tästä päätelmästä tuomioistuin myös huomioi komission tekemät ponnistukset, joiden avulla se on pyrkinyt vahvistamaan valvontajärjestelmään ja yksinkertaistamaan rahoitusjärjestelmiä. Tämä hyvin pitkälti saattaa selvittää sitä, että suuntaus on ollut laskemaan päin virhemarginaaleissa tämänhetkisen komission toimikauden aikana. Selvitän hieman näitä päätelmiä. Päätyypit määräisesti mitattavissa olevissa virheissä ovat edelleenkin hyväksyttävien maksujen liiottelu, varsinkin henkilökuntakustannuksissa ja välillisissä kustannuksissa. Vuonna 2007 suurin osa näistä virheistä koski loppumaksuja edunsaajille tutkimuksen puite, kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmassa. Siinä oli kuluja, joissa oli hyvin, mukaan, hyvin usein mukana myös tilintarkastussertifiointi. Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa tarkastut maksut olivat ennakkoja ja mitään virheitä ei havaittu. Kun tuomioistuin on tutkinut valvontajärjestelmien tehokkuutta. Se on keskittynyt tarkastelemaan kuudetta puiteohjelmaa, jossa maksut ovat olleet virheiden pääasiallinen lähde. Tässä suhteessa tuomioistuin on huomannut, että jatkuvassa tilintarkast... jatkuva tilintarkastus on toiminut tyydyttävästi, vaikka nämä tarkastukset ovatkin rajallisia, kun ne pyrkivät tunnistamaan virheitä. Ja sitä täytyy täydentää muun tyyppisillä tarkastuksilla tilintarkastussertifioinnut eivät ole toimineet täysin luotettavasti. Tuomioistuin löysi 43 prosentista maksuissa virheitä. Neljässäkymmenessäkolmessa prosentissa maksuista, jotka olivat ilman huomautuksia. Seuraava kohta koskee sitä, että komissio on kuitenkin edistynyt huomattavasti, kun kysymys on ollut tilikauden päätyttyä suoritettavista tarkastuksista, vaikka tuomioistuimen näkemyksen mukaisesti integroidun hallintojärjestelmän mukaanottaminen parantaisi enemmän koordinaatiota tutkimuspääosastojen välillä. Jos sopii, selvitän asiaa seuraavasti. Komissio on joutunut oman menestyksensä uhriksi, kun se on vienyt eteenpäin näitä tilikauden päätettyä suoritettavia tarkistuksia. Sillä maksamattomia olevia sitoumuksia on ollut huomattavan paljon ja niitä on täytynyt periä vuoden 2008 lopussa. Lisäksi sanktiojärjestelmä, laajennettu sanktiojärjestelmä, joka otettiin käyttöön kuudennen puiteohjelman alussa, ei ole vielä ollut käytössä. Lisäksi komissio on myös huomattavasti edistynyt, kun se on pyrkinyt pureutumaan viivästyneiden maksujen kysymykseen. Lopuksi muutama suositus. Toteaisin vaatimalla, että tämänhetkisessä rahoituskehyksessä tuomioistuin rohkaisee komissiota säilyttämään tiukkojen, tiukan valvonnan, varsinkin parantamalla tilintarkastussertifiointia viemällä eteenpäin tehokasta tilikauden päätettyä suoritettavan tarkastuksen täytäntöönpanoa perimällä oikea-aikaisesti maksuja ja ottamalla käyttöön sanktioita silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi. Tulevaisuutta silmällä pitäen tuomioistuin toistaa sen suosituksensa siitä, että Laskuja täytyy edelleenkin yksinkertaistaa edunsaajien kohdalla. Se sisältää kiinteiden summien, kiinteiden määrien, epäsuorien maksujen mukaan ottamista yhä enemmän ja mahdollisesti myös sitä, että voidaan siirtyä tulospohjaiseen rahoitusjärjestelmään. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella. Grazie. Kiitos. Ja nyt jatkamme seuraavalla tavalla. Pidämme erikseen komissaarien kuulemiset. Herra Tajani, muuta ei täällä näy vielä. Ensin antaisin lyhyesti puheenvuoron komissaari Potocnikille. Voitte nyt sanoa oman sanottavanne ja sen jälkeen annan puheenvuoron esittelijälle herra Liberatskille. Olkaa hyvä, komissaari. Thank you. Kiitoksia Arvoisa herra De Magistris, hyvät varapuheenjohtajat, hyvä tohtori Noak, hyvät kollegat, valiokunnan jäsenet. Minä olen täällä tänään vastaamassa tintarkastustuomioistuimen kommentteihin vuoden 2008 kertomuksessa ja jäsenten kysymyksiin. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa teille, on, että komission ja tilintarkastustuomioistuimen minun ja herra Noakin välillä ei ole mitään suurta erimielisyyttä. Me ö, olemme samaa mieltä ongelmista ja meidän tilintarkastuksemmekin ovat ö, yhdenmukaiset. Tilintarkastustuomioistuin on huomioinut, että meidän hallintomme on parantunut, mutta se ei ole vielä täysin tyytyväinen tilanteeseen ja komissio on samaa mieltä. Tämä on varmaankin viimeinen kuulemiseni tutkimuskomissaarina ja minulla, minulla on vaikea Ähm, olla katsomatta taakseni ja katsoa, miten tutkimusrahoja on käytetty viimeisen viiden vuoden aikana. Monet teistä ovat uusia tässä valiokunnassa, joten haluaisin tämän vuoden 2008 kertomuksen asettaa kontekstiinsa. Vuonna 2006 äh, tilintarkastustuomioistuin löysi yli 8 prosentin virheasteen ja huomasi, että meidän tarkastuspolitiikkamme ei ollut tehokasta. Meidän valvonta- ja tarkastusjärjestelmämme eivät tuomioistuimen mukaan olleet riittäviä äh, ja tämä valiokunta aivan oikein otti esiin nämä puutteet ja minun piti parantaa tilannetta. Otin tämän haasteen vastaan. Vuodesta 2006 me olemme parantaneet huomattavasti hallintoamme. Me otimme uuden valvontastrategian käyttöön, jonka tarkoituksena oli virheaste saada alle 2 prosenttia monivuotisella tasolla jokaisen monivuotisen ohjelman päätteeksi. Tämä vaatii valtaisaa tarkastusten määrän lisäämistä 42 tarkastuksesta vuonna 2006 1084 tarkastukseen vuonna 2008. Meidän täytyi käyttää hyvin paljon resursseja tämän saavuttamiseen, mutta pidimme sitä tarpeellisemmana. Me varmistimme myös, että tarkastukset kohdistuivat suurempiin ja riskialttiimpiin edunsaajiin ja tällä tavoin tehostimme valvontaamme. Me myöskin käytimme tarkastusten ekstrapolaatiota, kun edunsaaja on systemaattisesti ilmoittanut menoista. Me perimme takaisin kaikki ylimääräiset maksut, vaikka niitä ei oltukaan tarkastettu. Mutta tietenkin on parempi välttää virheitä kuin tunnistaa ja korjata niitä. Ja paras tapa välttää virheitä on yksinkertaistaa sääntöjä. Me olemme jatkuvasti yrittäneet äh, yksinkertaistaa seitsemännen puiteohjelman äh, kulujen korvausjärjestelmää. Me luimme takuurahaston, joka on vähentänyt ex ante valvontaa, Me olemme vähentäneet äh, tarkistussertifikaatteja ja olemme luoneet uuden äh, rekisteröintitoimen ja asteittain olemme ottaneet käyttöön äh, tasasummat ja könttisummat silloin, kun se on tarpeen. Kahden toimeenpanan viraston luominen on myöskin helpottanut hallintoa huomattavasti, vaikka niistä tulikin itsenäisiä vasta viime kesänä ja ne ovat nyt saamassa riittävän henkilöstömäärän. Ne kuitenkin jo vastaavat nopeammin sopimuksiin ja maksuihin. Tärkein tulos on virheasteen alentaminen ja tämän parlamentin vastuuvapaus kertomuksessa tunnistettiin vuonna 2007 ja samoin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja tämä trendi on jatkunut vuonna 2008 ja 2009, vaikka emme ole vieläkään saavuttaneet lopullista kahden prosentin tavoitettamme. Yhtä tärkeää on se seikka, että meidän valvontastrategiamme on vahva, joka huomioi liialliset kustannukset, nämä riskit, jotka jotka tohtori Noak juuri otti esiin. Ei ole epäilystäkään siitä, että todellista edistystä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, mutta meidän on mentävä eteenpäin täyteen, täytön, strategian täytäntöönpanoa vuoteen 2010 loppuun mennessä ja se vaatii enemmän työtä erityisesti kahdella eh, tärkeällä alueella. Ne kummatkin löytyvät tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta. Eh, palautukset ja yksinkertaistaminen. Mm, tässä äh, on ensinnäkin takaisinperintä, äh, perin, tavallinen takaisinperintä ja ekstrapolaatio. Mitä tulee tavallisen takaisinperintään, olen samaa mieltä äh, tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että takaisinperintää oli hyvin alhaista vuonna 2008. Olen iloinen siitä, että olemme edistyneet vuonna 2009. Vuoden lopussa komissio oli perinnyt takaisin 60 prosenttia summista verrattuna 30 prosenttiin, joka löytyy vuoden 2008 tuomioistuimen kertomuksesta. Mitä tulee systeemisten virheiden korjaamiseen ekstrapolaation kautta, parlamentti pyysi meiltä vuoden 2007 mietinnössään, että ei uudelleen laskettaisi varain hoito-lausumia vuoden, äh, kuudennen puiteohjelman puitteissa. Minä kirjeessäni tälle tili tälle mm, puheenjohtajalle ilmoitin, että ekstrapolaation kautta me emme uudelleen laske näitä asioita. Me korjaamme jo olemassa olevia löydettyjä virheitä, jotka ovat systeemisiä. Parlamentti myöskin vaatii eh, päätöslauselmassaan 17. joulukuuta 2009 eh, budjettiluonnoksen yksinkertaistamisen. Tässä me olemme oman menestyksemme uhreja. Me olemme eh, lisänneet löydettyjen virheiden määrää. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää korjauksia ja myöskin lisää takaisinperintää ja tämä lisää hallinnollista taakkaa komissiossa ja myöskin edunsaajien kesken. Meidän on nyt löydettävä tasapaino. Meidän täytyy välttää liiallista hallinnollista taakkaa, mutta meidän pitää myöskin yrittää saada mahdollisimman alhainen virheaste. Olen erittäin iloinen siitä, että komissio vähän aikaa sitten 15. joulukuuta hyväksyi tiedonannon takaisinperinnän yksinkertaistamisesta, jonka pitäisi nyt vastata parlamentin vaatimuksiin ja jolla saadaan aikaan oikea tasapaino. Tällä yksinkertaistamisella saadaan aikaan mahdollisuus, että voidaan käyttää tasasummaa, kun on kyse tietyistä maksamattomista veloista ja että tiedot maksut, jotka liittyvät henkilöstöön esimerkiksi, niitä voidaan pitää soveltuvina. Yksinkertaistaminen sitten. Seuraavina kuukausina yritämme esittää kahta aloitetta jo mm, olemassa olevien haasteiden voittamiseksi. Ensinnäkin tiedot neuvostolle ja Euroopan parlamentille – tutkimusrahoituksen yksinkertaistamisesta. Tämä ehdotus perustuu konsultoitiin kaikkien toimijoiden kanssa. Tämän konsultoinnin pitäisi saada aikaan laaja toimielinten välinen keskustelu ja mahdollistaa sen, että voimme ryhtyä harkitsemaan uusia konsepteja tutkimusrahoitusta varten, esimerkiksi tasa- ja könttäsummien käyttö. Tohtori Noakin sanat rohkaisevat minua, koska on todella tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukset tunnustavat sen, että esimerkiksi könttäsummien käyttö voivat, tarkoittavat sitä, että virheitä täytyy mitata näitä summia vastaan eikä todellisia kustannuksia vastaan. Toivomme, että nämä yksinkertaistamismenetelmät ovat tehokkaita. Toivon, että se tekninen ryhmä, jonka olemme, työryhmä, jonka olemme perustaneet, jossa on tilintarkastustuomioistuimen ja meidän tilintarkastajiemme voivat sopia siitä, miten tämä saadaan aikaan käytännössä. On yksinke- selvää se, että mitä yksinkertaisemmat säännöt, sen vähemmän virheitä tehdään. Viime vuosien aikana olemme yrittäneet yksinkertaistaa sääntöjä ja antaa ohjausta, mutta olen oppinut näiden viiden vuoden aikana tutkimusohjelmien parissa, että vaikkakin tarkoitamme hyvää kaikilla näillä parannuksilla, tarvitaan todella perustavanlaatuisempaa lähestymistapaa. Hyväksyttävä virheriski, konsepti ja könttäsummien ja tasasummien käyttö on oikea tapa yksinkertaistaa tutkimusmenoja ja ottaa huomioon tutkimusmenojen hallinnointi ja myöskin valvonnan kustannukset. Meidän tarkoituksemme on tutkia mahdollisia rahoitus, kaikkia rahoitusmahdollisuuksia Euroopassa ja aktiivisesti osallistua yhteisiin eurooppalaisiin tutkimustoimiin. Vastuulliset tutkijat ovat tietoisia siitä, että määrärahojen oikea hallinnointi on myös heidän etujensa mukaista. Ja toivon, että tämä ymmärtämys tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Tietenkin tämä hyväksyttävä riskiaste konsepti ei tarkoita sitä, että komission elämää tässä halutaan helpottaa. Minun seuraajani on entinen tilojotustuomioistuimen jäsen ja siksi hänellä on suurta kokemusta ja hän tulee tekemään konkreettisia ehdotuksia, millainen tasapaino yritetään saada aikaan tänä keväänä. Ja tässä yritetään ottaa huomioon poliittiset imperatiivit, tämän politiikan hyödyt, sen sisältämät riskit ja sen kustannukset sekä komissiolle että edunsaajille. Se hän varmasti tulee saamaan teidän tukenne, jotta hän saa aikaan tasapainon hyvän varainhoidon ja yksinkertaistamisen välillä. Hyvät valiokunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenen yksinkertaistaminen, laillisuus, säännönmukaisuus, hyvää palvelua edunsaajille. Niin nämä olivat kaikki aina erittäin tärkeitä minulle. Minun täytyy myöntää, että se mitä tein, e, siinä en mennyt ehkä niin päässyt niin pitkälle kuin olisin halunnut, mutta olemme yhdessä luoneet hyvät olosuhteet, jotta e, ihan lähitulevaisuudessa voidaan tehdä tärkeitä edustusaskelia. Pian saatte tiedonannon tutkimusrahoituksen yksinkertaistamisesta ja samoin hyväksyttävän riskiasteen konseptin käytöstä. Nämä ovat kaikkia tärkeitä mahdollisuuksia, ideaaleja mahdollisuuksia, joita ei saa heittää hukkaan. On tärkeää myöskin modernisoida lähestymistapaamme. Vaikka tulevaisuudessa tulenkin vastaamaan toisesta salkusta, voitte, voitte luottaa minun tukeeni. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä avoimuudesta, rakentavista lähestymistavasta ja rakentavasta kritiikistä. Ja myöskin siitä tunteesta, että teimme todellista yhteistyötä, yhteistyötä, jolla saadaan aikaan parempaa Eurooppaa ja parempaa tutkimusta. Kiitoksia. Grazie a lei. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron e- esittelijälle herra Liberatski. Thank you, Mr. President. Let me... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täytyy todeta, että oli todella ilo kuulla tätä edellistä puhetta ja hänen vastaustaan komission Potechnikille. En tiedä, että onko olemassa hyvä sääntö sille, että komission jäsenet, jotka ovat onnistuneet tehtävässä, joutuvat vaihtamaan salkkuaan. Mutta tämähän nyt ei tietysti kuulu tähän keskustelumme ytimeen. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä seuraavaa. Kun puhutaan siedettävästä virhemarginaalista, niin virhe tietysti merkitsee jotain. Riskejä pitää aina ottaa, joka päivähän näin tehdään – Eikö meidän pitäisi siedettävän virheriskin sijaan puhua perustellusta virhe, virheistä, virhemarginaalista? Minulla on sitten, jos teille sopii, hyvä puheenjohtaja, lisäkysymyksiä vielä tämän jälkeenkin. Mr. Vice President, I think, uh... Hyvä varapuheenjohtaja, Minun mielestäni se, mitä totesitte määritelmässä, niin on juuri se, mitä me haluamme saada aikaiseksi. Ja olen hyvin pitkälti kanssanne samaa mieltä siinä, mistä tässä puhutaan. Haluaisin vain selvittää kahta asiaa, kun puhutaan siedettävästä riskimarginaalista. Jos katsotaan puitoihin 5, 6 ja 7, joka siis perustuu todellisiin kustannuksiin, niin kyseessä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Jos meillä on näin monimutkainen järjestelmä ja haluamme vähentää virheiden määrää, niin se kustannusten määrä, joka meillä on suhteessa tähän, jos mennään vaikka 807, niin on paljon pienempi kuin haluamme, jos haluamme mennä 3 prosentista 2 prosenttiin. Eiköhän tämä ole selvää kaikille. Uskoakseni siis tässä ollaan pääsemässä sellaiselle tasolle, jossa asioihin tulisi suhtautua vakavasti, jos kyseessä on edelleen vakaa hallintotapa. Tässä on kaksi syytä näille perusteluille, riskeille, monimutkaiset maksut ja sääntöjen vaikeus tai monimutkaisuus. FP6 tilintarkastusstrategiassa, jota täytäntöön panemme, on ollut eh, tämä ei-systemaattinen virhetaso esillä. Olemme huomanneet, että ei-systemaattisten virheiden määrä on paljon korkeampi kuin mitä olimme alun perin arvioineet. Se on noin 1,84 tarkastuksessamme eli korkea. Jos jatkamme todellisen yksinkertaistamisen suuntaan, kun pyrimme yksinkertaistamaan näitä kiinteitä summia, könttäsummia, ja jos erottelemme poikkeamat virheistä, sehän on nimenomaan kaikkien virheiden ydin, kun puhutaan keskiarvoista ja könttäsummista. Jos tämä tehtäisiin oikein, niin silloin minun mielestä me emme tarvitsisi suinkaan tällaista siedettävän ähm, virheriskin käsitettä. Minusta meidän tulisi siis katsoa kaikkia näitä asioita, jotka nyt ovat käynnissä, ja todennäköisesti lähitulevaisuudessa paras lähestymistapa olisi yhdistää molemmat. Syvempi keskiarvojen könttäsummien tarkastelu ja sitten puhutaan vakavasti tästä perustelusta virheriskistä. Kiitos ja sitten lisäkysymys. Kiitoksia. Haluaisin mainita 43 prosenttia näistä tarkastetuista tapauksista, jotka Noak mainitsi. Teidän mielestämme, hyvä komission jäsen, mitä tämä määrä tarkoittaa? Oletteko samaa mieltä tässä arviossa ja voitteko selittää, millä tavalla teidän mielestänne tuomioistuin on päässyt tähän virhemäärään? Ja kun nyt yleisesti ottaen pyritään tekemään parannuksia, hyväksyttekö tämän sellaisena vai voitteko antaa meille lisäselvityksiä 43 prosentista? Minulla ei ole mitään muuta hyväksyttävää, koska näinhän juuri asia on. Voin vain pyrkiä selvittämään sitä, miksi näin tapahtuu ja mitä me teemme, jotta ei se toistuisi. Kaksi syytä ovat johtaneet siihen, että näin on. Yksi on sääntöjen monimutkaisuus, toinen se, että tilintarkastajat tuntevat paremmin kansalliset säännöt kuin itse asiassa eurooppalaiset säännöt. Sillä Euroopan yliopistojen liiton äskettäinen tutkimus osoittaa, että rahoitussäännöksissä ja tilintarkastuskäytännöissä on valtavaa variaatiota jäsenvaltioiden välillä. FP6 ratkaisu on ollut se, että meillä on tietysti ollut vähemmän mahdollisuuksia käsitellä tätä ongelmaa. Olemme ottaneet käyttöön suuntaviivoja tilintarkastajille ja edunsaajille sertifikaateista, joita ulkoiset tilintarkastajat ovat myöntäneet. Ne ovat nyt olemassa Kordisissa. FP7 on otettu käyttöön perustavanlaatuisempia muutoksia. Yksi niistä on se, että olemme lykänneet näitä niin sanottuja sovittuja menettelyitä, kun tilintarkastajien tulee seurata menettelyitä ja komission päättää. Toiseksi olemme tehneet kustannuslaskelmasertifiointeja edunsaajille, jossa on ollut monta mukana olijaa. Ja kolmanneksi olemme pyrkineet yksinkertaistamaan sitä, että asia toimisi 375 000 eurolla rahoitettaviin hankkeisiin. Tällä tavalla siis olemme pyrkineet siis toimimaan tässä. Eli nyt olen ihan rehellinen näiden epämiellyttävien tosiasioiden suhteen. Kysymys on siitä, että kyseenalaistetaan nämä etukäteistarkistukset ja jatkuva tilintarkastus, joka asettaa paljon enemmän paineita kuin sitten tilikauden päätettyä suoritettava tarkastus. In fact, your responsibilities... Mutta hyvä komission jäsen, itse asiassa teidän vastuualueena eurooppalainen tutkimuspolitiikka, eivät tilintarkastusjärjestelmät, joten ei unohdeta tätä yleistä tavoitetta, eh, joka teidän tehtävässänne on. Teidän mielestänne olemmeko me Euroopan unionina lähempänä Yhdysvaltoja tutkimuksen saralla? Onko tämä politiikka todellinen apu EUn tutkijoille, koska ehkä olisi järkevää hyväksyä tietty riski, jos voidaan saavuttaa jotain tutkimuksissa. Mitä me saavutamme eh, tällä näillä määrärahoilla teidän mielestänne? To, to say if we are closer. Se, että olemmeko lähempänä vai kauempana amerikkalaisia, niin se on vähän vaikea sanoa, mutta voin sanoa, että olemme ottaneet käyttöön välineitä, jotka ovat kiinnittäneet myös Yhdysvaltojen huomion. Nimittäin Euroopan tutkimusneuvosto esimerkiksi. Kun Euroopan tutkimusneuvosto perustettiin Euroopassa, amerikkalaisten kiinnostus eurooppalaisen tutkimukseen lisääntyi valtavasti ja he ryhtyivät pitämään meitä varteenotettavampana kumppanina. Tämän tosiseikan olen kuullut monelta tutkijoilta Euroopasta ja myöskin Atlantin toiselta puolen. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän roolimme pitäisi olla se, että teemme parasta tutkimusta parhaisin tuloksiin äh, niille ihmisille, jotka sitä eniten tarvitsevat, joko kansalaisille tai yrityksille. Ja jos puhutte tulevaisuudesta, niin oikeat askeleet tulevaisuuteen liittyvät varmasti yksinkertaistamiseen. Voin sanoa, että jos minulla olisi toinen mahdollisuus, tietäisin mitä tehdä ja tekisin sen, koska meillä ei ole muuta mahdollisuutta yksinkertaisesti. Ja uskon, että nyt on todellakin aika, oikea aika. Nyt olemme tietoisia näistä asioista. Maailma myös muuttuu valtavasti ja meidän on otettava huomioon se, että me emme puhu ainoastaan tässä Yhdysvalloista. Meidän täytyy nyt vakavasti ottaa huomioon myös no, japanilaiset joka tapauksessa, mutta myös Kiina ja Intia ja muut, jotka ovat kintereillämme. Jos todella yhdistämme voimavaramme ja lisäämme hyvää yhteistyötä Euroopan unionin kesken, niin voimme saavuttaa tämän. Viiden vuoden aikana halusin muuttaa ajattelutavan pääosastolla siitä, että emme ole pelkästään rahoitusvirasto, Eh, vaan että katsomme kokonaista eurooppalaista tutkimusaluetta ja pidämme puiteohjelmaa ainoastaan yhtenä välineenä eh, tämän saavuttamiseen. Mr. Commissioner, I share your point of view. Ja sitten ihan viimeinen kysymys. Hyvä komissioni, olen ihan samaa mieltä kanssanne Kiinasta ja Intiasta. Intiassa on todennäköisesti akateemisia opintoja suorittavia opiskelijoita paljon enemmän kuin Euroopassa. outo ajatella, mutta näin se ehkä on. Te puhutte niin kovasti yksinkertaistamisesta. Kiinteät könttäsummajärjestelmät, oletteko sitä mieltä, että ne voidaan ottaa käyttöön ilman, että tämänhetkistä järjestelmää perustavanlaatuisesti muutetaan? Voidaanko ne vain integroida tähän järjestelmään? Vai kääntääkö se tämänhetkisen järjestelmän aivan päälailleen? Niin, eipä se järjestelmä päälailleen kääntäisi, koska edelleenkin puhutaan tästä vakaasta hallinnoinnista, mutta eivät kiinteätekontasummat ole mitenkään tuntemattomia tutkimuksessa Euroopassa tai maailmanlaajuisesti katsoen. Kuitenkin jossain tapauksessa Euroopassa niitä on vaikea ottaa käyttöön, sillä teidän täytyy kuitenkin olla perillä siitä, että erot palkojen välillä ja maiden välillä ovat aika suuria ja meidän täytyisi olla aika tarkkoja tässä suhteessa ja täytyisi tehdä paljon työtä sen suhteen, minkälainen metodologia otetaan käyttöön könttä- ja kiinteäsummien kohdalla. Ja pyrinkin nyt selvittämään sitä, mikä minun mielestäni on pääasiallinen ongelma. Jos otetaan käyttöön jonkunlainen keskiarvo ja sitten tehdään tilintarkastus jälkikäteen, niin poikkeama keskiarvosta – pitkällä aikavälillä ja kautta eri alueiden tai käyttäjien pitäisi itse asiassa vastata mm, todellisia kustannuksia, eli poikkeama pitäisi olla aika pieni. Mutta yksittäisessä tapauksessa, jos tarkastus osoittaa, että yksittäisessä tapauksessa ero on hyvin suuri tai pieni, 2, 30, 50 prosenttia, niin minusta se ei olisi silloin virhe. Se olisi vain tosiasia, että olemme tarkastelleet yksittäistapausta emmekä pidemmällä aikavälillä. Minusta siis todellinen kysymys on nimenomaan se, miten määritellään poikkeama, miten määritellään virhe. Jos voidaan kunnolla käsittää, mikä on se poikkeama, johon täytyy pureutua metodologian muutoksen kautta, ja mikä on todellinen virhe, joka täytyy sitten korjata tiukempien menettelyiden avulla, niin silloin uskoaksi voimme päästä todellisen kunnollisen lopputulokseen. Ja ehdottomasti tätä pitäisi käsitellä uudessa rahoitusasetuksessa ja Tämä on oikein tietysti asiasta kannattaa keskustella myös tässä valiokunnasta. Tarvitaan siis käsitteiden uudelleen määrittelyä. Grazie, grazie anche relatore. Kiitokset, kiitokset myöskin sitten Rova Kresle. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Mehän olemme päätyneet jo melkein filosofiselle tasolle, mutta minä pidän tätä arviota osana ratkaisua, emmekä osana ongelmaa. Me ensimmäistä kertaa huomaamme, mitä tutkimuksen se sektorilla käy, jos eh, olemassa olevia sääntöjä myöskin sovelletaan. Meillähän osittain eh, sellaisia osia varanhoitoasetuksesta, joita ei laisinkaan sovelleta, ja silloin asiat eh, toimivat. Meidän täytyy hyväksyä ainoastaan sellaiset säännöt, joita olemme valmiita myös soveltamaan ja voimme soveltaa. Mielelläni kuulisin teiltä teidän yksinkertaistamisehdotuksianne tutkimussaralla olemme melkein epätoivoisessa tilanteessa olemassa olevan lainsäädännön suhteen. Siksi komission pitäisi tehdä ehdotuksia, miten pääsemme pois tästä tilantuusta sen jälkeen, kun tämä valiokunta antoi mietintönsä kuudennen tutkimuksen puiteohjelman ongelmista, eikä ole montaa sellaista parlamentin mietintö, jossa sanotaan, että luopukaa takaisinperinnästä, koska se ei toimi. Jos tulemme siihen tulokseen, että määrärahoja ei pystytä ollenkaan käyttämään, niin sitten on jotain vialla. Ja me olemme todellakin pyytäneet teitä, että ette soveltaisi enää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja se, mitä me sillä aiheutamme, aiheutamme sen tilanteen, että ei ole kovinkaan helppo olla soveltamatta olemassa olevaa lainsäädäntöä, ja sen kyllä tiedän. Joten Miten, va, miten vastasitte tähän meidän pyyntöönne? Sen haluaisin tietää. Sitten haluaisin kollega Liberatskin ö, kysymykseen vielä yhtyä. Mitä saamme määrärahoista, määrärahoillemme, mitä ra- vastinetta rahoillemme saamme? Ö, osittain me rahoitamme asioita, joista emme tiedä mitään, vähän kuin pullopostia, sen lähettää, heittää mereen ja sitten sitä ei saa koskaan takaisin. Minua kiinnostaisi tietää, Ovatko tulokset ainoastaan tutkijayhteisön käsillä vai voitaisiinko ne julkaista vähän suuremmallekin piirille? Minä olen esittelijä budjettivaliokunnassa ja tällä hetkellä jo pohdin sitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Ei ainakaan huonontaa, se on jo suuri haaste. Nyt varainhoito asetus tuli Lissabonin myötä ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyn alaiseksi. Tämähän nyt olisi mahdollisuus, jossa tutkimuksen pääosasto voisi luopua näistä osallistumissäännöistä. Jos me osoit- näemme mitkä säännöt aiheuttavat suuria ongelmia, nämä osallisuussäännöt. Varainhoitoasetus on muuten varsin toimiva. Mitä johtopäätöksiä vedätte näistä ristiriitaista varainhoitoasetuksesta ja osallistumissäännöistä ja pitäisikö meidän muuttaa näitä nyt, koska tällä hetkellä nämä lait kilpailevat keskenään ja sitten vastaavan viranomaisen tai tilintarkastustuomioistuimen tai jonkun muun on tehtävä päätös, että mitä sovelletaan. Kyllä tutkimuksen saralla olevat kysymykset, niiden pitäisi meitä kaikkia hiukan pohdituttaa. Olisi mukava kuulla hiukan enemmän vielä teidän pohdintojanne, hyvä komission jäsen. Kiitos sitten vastaus. Niin sanoitte todellakin tässä lopuksi, että asia kannattaa ajatella, tai että siinä on paljon ajateltavaa. Viisi kysymystä taisi olla tuossa, mitä te tässä kuvailitte. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että ei tämä valiokunta ole koskaan ollut ongelman osa, vaan se oli itse asiassa osa ratkaisua. Ja varmaankin voitte siitä kantaa kunnian. Olen aina suhtautunut teihin samalla tavalla. Ehkä asia, joka on tärkeää ymmärtää silloin, kun puhutaan yksinkertaistamisesta. Jos muistatte tämän keskustelumme kolme neljä vuotta sitten. Silloin meillä oli ongelma tuomioistuimen kanssa ja se johtui siitä, että puhuimme asioista eri tavalla. Eli ne luvut, jotka se esitti, joita me esitimme, ja sitten tulimme tänne valiokuntaan, olivat vähän kuin eri maailmoista. Ja se, mitä täällä sitten on tehty kahden kolmen vuoden aikana, tämä lähestymistavan avulla, joka meillä nyt on, on se, että meillä on samat termit käytössä ja teidänkin on silloin paljon helpompi ymmärtää, mihin me oikein pyrimme. Näin ollen yksinkertaistamisessa. Siihen, että kun saatte tämän tiedonannon, niin kaikki nämä kysymykset, jotta nyt esitetään, ovat sitten teillä edessänne. Ja näette, mitä komissio ehdottaa ja miten pitkälle komissio haluaa mennä tässä suhteessa. olette aivan oikeassa siinä, että oikea tapa olisi kerätä 100 prosenttia ja näin me pyrimmekin tekemään, mutta olemme ottaneet käyttöön tämä järjestelmä. 2008 totesin, että olemme keränneet 30 prosenttia, 2009 62 prosenttia, kaikki menee sinne minne pitääkin. Ja uskoakseni me voimme pärjätä paljon paremmin tulevaisuudessakin. Ihan tarkalleen ottaen uskoakseni kaikki kritiikki, joka koskee tätä oikea-aikaista maksua ja myöntämistä. Se on oikea kritiikki ja kaikki mitä tässä voin todeta on se, että ymmärrämme, että olemme samaa mieltä tässä asiassa ja pyrimme parempaan ensi vuonna. Kaikki nämä menettelyt, jotka mainitsin, maksuaikakohdalla se oli katastrofi vielä pari vuotta sitten, mutta nyt ollaan jo menossa aika hyvällä tasolla, mutta tietysti edelleen kaukana siitä, mitä toivomme saavuttavamme. Virastot ovat astuneet ison askeleen eteenpäin tähän lisätäkseni. Arvioinnin tulokset meillä on kokonainen seurantajärjestelmä. Arviointia tehdään kahden kolmen vuoden jälkeen Meillä on ollut väliaikaisarviointi 2007 ohjelmassa, vaikutusarviointi, kaikki on tulossa. Mutta varsinkin se tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon silloin, kun puhutaan tutkimuksesta, on tietysti se, että meidän tulisi katsoa näitä tilikauden jälkeen tehtäviä tarkistuksia. Nämä tulokset ovat kaikilla saatavilla. Kaikkein tärkeintä arvioinnissa on se, että teemme tilikauden aikana myös näitä valintoja. Eli ne ehdotukset, joita meille tulevat, tai siis jotka tulevat tänne riippumattomille arvioille, niin yksi viidestä tehdään, vain yksi viidestä. Neljä ei tehdä lainkaan, ja toivomme todellakin, että tuo arvio on se oikea. Ja että ne, jotka arvioivat, ovat ammattilaisia. Olemme myös analysoineet tätä ja noin 90 prosenttia enemmän tai vähemmän arvioista on sitä mieltä, että prosessi, joka Euroopan unionissa on käynnissä, on ainakin jäsenvaltioiden tasolla tai korkeammalla. Ja komissio tietenkään ei voi tähän valintaprosessiin vaikuttaa. Joten joskus unohdamme aina sen, että Kyseessä on erittäin tärkeä tapa hoitaa tämä. ERCn kohdalla esimerkiksi olemme miettineet sitä, että meidän pitäisi saada aikaiseksi todellisia tuloksia. Ja olen itse vakuuttunut siitä. Ja tutkimuskeskuksista me varmasti saadaan Nobelin palkinnon saajia. Olen ihan varma siitä, että näin voidaan tehdä. Ja voimme rahoittaa myös 5-10 prosenttia, ehkäpä täysin hukkaan meneviä hankkeita, joiden lopputulokset ovat täyttä nollaa. Mutta siltähän tutkimustyö valitettavasti vain välillä näyttää. Lopuksi tämä kysymys, jonka esititte, joka koskee varahoitoasetusta, olen siinä samaa mieltä kanssanne. Minusta tarkastuksessa tulisi ottaa huomioon monet näistä mainitsemistani asioista, sillä muussa tapauksessa tilanne ei ole hyvä ja voitte olla ehdottomasti varma siitä, että komissiossa korotan kyllä ääntäni, kun tästä asiasta kysytään. Jos meillä on nyt kaksi miljardia valvottavana, niin tulevaisuudessa voi olla 54kin. Kiitos, Rova Kiitoksia olen pahoillani, että minun on vielä palattava tähän asiaan, mutta se, että ei noudateta olemassa olevaa lainsäädäntöä, että parlamentin täytyy pyytää, ettei noudateta sitä, niin se ei ole meille kovin helppo asia. Emme pääse tästä tilanteesta muuten ulos. Olen samaa mieltä, muuten emme olisi tätä ehdottaneetkaan, mutta nyt pyytäisin, että ajattelette maanviljelijöitämme. Emmehän me maanviljelijöiden kohdalla koskaan toimisi näin vaatisimme joka tapauksessa 5 prosenttia valvotaan. En nyt tiedä, kuinka korkea valvontaaste on nyt. Aloitimme yhdestä prosentista ja olemme nyt ehkä kohta viidessä prosentissa. Jos nyt katson, että miten epätasa-arvoisesti kohtelemme edunsaajia, niin se on minulle kaikkien valitsemana kansanedustajana ongelma. Mitä minun pitää sanoa maanviljelijöille, niin minä tapaan heidät ensi lauantaina. Mitä minun pitää sanoa heille? Minä aina vain toivon, että he eivät tiedä tästä asiasta, mutta mitä minä sanon heille, jos he kysyvät minulta, miksi te kohtelette meitä takaisin perintöjen ja valvontojen suhteen niin eri tavoin kuin tutkijoita? Ja vastaus, komissaari. I'm not too much familiar with the far- Minä en kovinkaan paljon tunne tätä maat maatalousalaa, eh, mutta uskon teitä. Se, mitä tässä nyt yritämme tehdä, on ensin meillä on tiukka eh, valintajärjestelmä. Yksi viidestä valitaan. Sitten lopuksi, koska meillä ei ole mitään takeita tällä hetkellä, että ex ante toimenpiteet huomioivat kaikki virheet järjestelmässä. Me olemme tehneet erittäin tarkan ja pitkälle menevän kysymys kuulee todellakin, kuinka pitkälle menevän ex post tarkastuksen. Jos haluamme luopua tästä järjestelmästä, ja olen samaa mieltä kanssanne, niin tämä järjestelmä varmasti luo virheitä, niin sitten meidän on mentävä siihen suuntaan, jota olette pyyntäneet, nimittäin könttäsummat esimerkiksi lisää tällaisia toimia, mutta minä olen todellakin yrittänyt käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä, kun nostimme eh, tarkastettua summaa, mutta jos haluatte minun arvion, niin tämä ei ole oikea suunta. Koska lopuksi voimme ehkä tarkastaa kaiken, mutta mikä on sitten lopputulos tutkimuksen kannalta? Honorable Kiitos, herra Geijer. ich... Äh, Hyvä komission jäsen. Minua kiinnostavat tarkistussertifikaatit, joista luimme. Ja kysymykseni kuuluu, mikä on teidän mielipiteenne näiden sertifikaattien toiminnasta. Onko se teidän mielestänne järkevä järjestelmä ja jos ei, niin mitä vaihtoehtoja olisi? Ja konkreettinen kysymys liittyen kattoon 350, 375 000 ö, tällaisena kattosummana rajana sellaisille tutkimushankkeille, joita varten tällainen tarkistussertifikaatti on laadittava, miten tämä summa on määritelty, se tuntuu varsin sattumanvaraiselta, onko joku syy sille, miksi on valittu juuri tämä summa ja kuinka suuri osuus on niitä hankkeita, jotka jäävät tämän 375 000 euron alle ja miten näitä tapauksia sitten valvotaan. Komissaari, olkaa hyvä. Yeah, in the first, uh, what I, what I should mention is... Niin, alkuun pitäisi mainita, että tilintarkastussertifikaattijärjestelmä on saanut aikaiseksi tuloksen, jossa on vähemmän virheitä ennen kuin nämä virhesertifikaatit otettiin käyttöön. Mutta jos puhutaan FP6, silloin kun minkä näköistä kynnystä ei ollut todettiin hyvin perustellusti, että asiat ovat aivan liian mutkikkaita. Ja siksi tämä 375 000 taso otettiin esille. No miksi? Se pohjautui simulaatiomalliin 5 prosentin poikkeama, kuten tällä hetkellä minulla on selitetty. Itse asiassa en tiennyt tätä aiemmin. mutta voin tietysti pyytää lisätietoja asiantuntijalta, joka tätä asiaa käsitteli. Tämä ei ole mikään sattumavarainen. Ehkä tämä 5 prosenttia on sattumavarainen, mutta siis sen pohjalta laskelmat on tehty. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoropyyntö. Niin, vielä olisin halunnut vastauksen siihen, että kuinka äh, suuri osuus tutkimushankkeista jää tämän 375 000 euron äh, summan alle? I don't know. Uh, we will... En tiedä. Vastaamme sitten äh, kirjallisesti. Onorevole Stais, prego. Herra Staes. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil voor eerst uh, de commissaris bedanken. Hyvä puheenjohtaja, haluan ensin kiittää komission jäsentä tästä yhteistyöstä tähän mennessä. Silloin kun ongelmia syntyi ja olette aina pyrkineet toimimaan ennaltaehkäisevästi. Olette tulleet puhumaan parlamenttiin kollegoiden kanssa. Ja minusta se on oikein hyvä lähestymistapa ja hieno esimerkki monille muille komission jäsenille. Minulla on vain pieni kysymys tänään Käsitin, että jos teidän alalle näitä kustannuksia vähennetään, niin hyvin suuri osa niistä ei tule takaisin. No 40 prosenttia palautuu. Minkä tyyppiset järjestöt kieltäytyvät yhteistyöstä silloin, kun rahoja peritään takaisin? Jos taso on 40 prosenttia, niin sehän on aika suuri määrä järjestöjä, ovatko kyseessä aina samat toimijat vai sama toimiala. Tutkimus- ja kehityspuolella ovatko kyseessä tutkimuslaitokset tai yliopistot. Jos voisitte tätä hieman valaista, niin se olisi oikein hyvä asia. Yeah, the system is pretty complex. Niin, järjestelmä on varsin monimutkainen. Meidän pitää selkeästi erottaa takaisinperintä ja sanktiot. Takaisinperintä on, kun me tilin tarkastuksen kautta huomaamme, että virhe on tapahtunut ja sitten me korjaamme sen. Korjaamme sen joko niin, että vaadimme rahat takaisin tai vähennämme määrärahat tulevista maksuista. Tätä järjestelmää siis käytetään sanoin, että otamme tätä järjestelmää asteittain käyttöön vuonna 2008. Olimme 30 prosentissa, äh, saimme perimme takaisin 30 prosenttia äh, ja nyt olemme 60 prosentista, äh, mutta ensin on tunnistettava virheet ja sitten voi vaatia takaisin perintää. Siinä on aina tietty ero meidän tulisi ehkä toimia paremmin kuin tähän mennessä, mutta kyllä mielestäni tämä haarukka on sulkeutumassa. Toinen tapa on ekstrapolaation kautta, jos olemme löytäneet systemaattisen virheen, niin sitten ekstrapoloimme, mutta tämä on hankalampi toimenpide. Paljon valituksia tuli ja teidän valiokuntanne pyysi, että teemme jotain ja siltä pohjalta hyväksyimme tämän tiedonannon 15. joulukuuta, jossa yritimme ratkaista tämän ongelman oikealla tavalla. Joten ajatuksena ei ole se, että me emme tee takaisinperintää, vaan yksinkertaisesti takaisinperistä könttäsummien kautta ja tunnistaa se, että osa näistä kustannusilmoituksista tehtiin ihan hyvässä tahdossa, koska näissä maissa käytettiin tällaista järjestelmää. Tulevaisuudessa toivomme tietenkin, että sääntöjä noudatetaan sataprosenttisesti. Ja tässä siirtymävaiheessa me uskomme, että luomme myös enemmän järjestystä järjestelmään. Tietenkin meidän täytyy pitää kiinni enemmän todellista kustannuksista tulevaisuudessa. Ongelma, jota myös tilintarkastustuomioistuin korostaa, liittyy sanktioihin. Seitsemännessä puiteohjelmassa meidän on pakko kerätä rahat takaisin sanktioiden kautta, mutta kuudennessa puiteohjelmassa näin ei ole. Meillä on kaksi tyyppisiä sanktiomahdollisuuksia. Toinen ovat niin kutsutut likvidoidut korvaukset ja toinen ovat ja sitten on toinen, toinenkin tapa ja me emme ole onnistuneet tässä vielä, mutta vuonna 2009 olemme ryhtyneet perimään takaisin ja toteuttamaan sanktioita ja vuonna 2009 olemme 30 sopimukseen tätä näitä likvidoituja vahingonkorvauksia soveltaneet. Ja nyt suunnitteilla on, että vuonna 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla päästäisiin yhteisymmärrykseen ja sitten toteuttaisimme tätä myös kuudennen tutkimuksen puiteohjelman suhteen. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman suhteen tilanne on toisenlainen, joten tämä on hyvin monimutkaista ja on vaikea nähdä läpi, mutta toivottavasti ymmärrätte. Nyt meillä on enää kolme neljä minuuttia äh, jäljellä. Kolme neljä puheenvuoroa vielä. Tilin äh, tarkastustuomioistuimen edustaja Eero Noak on pyytänyt äh, puheenvuoroa. Minuutti teille. President, I, I'd only like to... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä muutaman sanan varapuheenjohtaja Liberatskin kysymyksen siitä, että pitäisikö meidän suosituksemme muuttaa tätä tutkimusjärjestelmän kuluja ja rahoitusta. Näin ei ole. Olemme sitä mieltä, että siinä tapauksessa me tarvitsemme koko joukon erilaisia välineitä, jotka vastaavat edunsaajien tarpeisiin. Ja se voi olla tietysti könttäsummakin, mutta se voi myös olla sertifioitu kustannustilannekin. Eli mitä eriytetympi tämä väline joukko on, sitä paremmin tarpeisiin kyetään vastaamaan. Se on tässä suosituksemme taustalla. Grazie. Vuole dire qualcosa? Kiitos. Äh, haluatteko jollain tavalla kommentoida tätä? Olen täysin samaa mieltä tohtori Noakin johtopäätösten kanssa. Minun tarkoitukseni ei ollut sanoa, että tarvitsemme vallankumousta, mutta tarvitsemme kyllä muutoksia, jotka viidennen, kuudennen ja seitsemännen puiteohjelman puitteissa eivät olisi mahdollisia. Jos sanotte, että tarvitaan perustavanlaatuisempia muutoksia, niin sitten niitä tarvitaan. Mutta siksi minun ehdotuksessani sanottiin että sekoitus hyväksyttävää virhe marginaalia ja yksinkertaistamisen sekoitus olisi paras. Kiitos sitten äh, herra Vuokham. Äh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas viime viikolla ilmaisi, että hän haluaa viedä FP8-ehdotuksia eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Hän myös totesi, että uutta järjestelmää tulisi yksinkertaistaa. Ja te olette tänään vahvistanut tämän mutta useinkaan en näe tästä mitään käytännön esimerkkejä. Ja Wilsissakin on pyydetty sitä, että tutkimuksen puiteohjelmaa yksinkertaistettiin. Siellä kaksi esimerkkiä olivat siitä, että, että tarjouksia voidaan esittää vain silloin, kun niitä pyydetään. Ja toiseksi se tekee tilanteesta niin Toiseksi, jos kumppaneita tulee muista jäsenvaltioista, niin, niin silloin vasta voidaan viedä hankkeita eteenpäin. Se myöskin monimutkaistaa kovasti näitä asioita. Toivoisin, että katsoisitte näitä ja rohkaisitteko sitten uutta komission jäsentä tekemään näin. Per favore, brevemente. Hyvin lyhyesti vastaus. Yes, the answer is, uh, any... Niin, vastaus on, että kaikki eh, vaihtoehdot pitää ottaa huomioon, mutta minä olen luopunut toivosta, että meidän käyttäjämme eivät valittaisi. Grazie, l'ultima domanda. Ja sitten vielä, vielä viimeinen kysymys, Rova Kresle. Niin, kirjallisiin vastauksiin olisin halunnut tietää vielä kaksi lukua. Mikä on expost tarkistusten äh, tarkistusten määrä ja mikä on menestyksekkäiden hakijoiden määrä? Kiitoksia. I can just promise you that you will get Voin vaan luvata, että saatte tämän kirjallisena. Suur kiitokset eh, komissaarille. Ja nyt eh, siirrymme seuraavaan kuulemiseen. Eh, komissaari Antoni Tajani pitäisi olla paikalla. Hyvää iltaa. Non so se il... Se... Mahtaako tilintarkastustoimistoimen edustaja vielä jollakin tavoin äskeistä kommentoida? Vai siirrytäänkö nyt liikennekysymyksiin saman tien, herra Noak? Mitä tehdään? President, I, I think, um... Puheenjohtaja. Olen tässä alustukseni itse asiassa sanonut jo kaiken, mitä haluankin sanoa, ja kiitän tästä tarjouksesta. questo punto potremmo dare la parola. No, näin ollen voimme antaa puheenvuoron saman tien esittelijälle, herra Liberaskille, joka voi alustaa tämän kohdan. Thank you very much, Mr. President. Let me start from the following question. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraava kysymys. Me käsittelemme Galileo-ohjelmaa ja me tiedämme, että Galileo-ohjelma on kaksi kertaa jo kalliimpi kuin mitä sen pit- olisi pitänyt olla. Se kestää kaksi kertaa niin kauan. Ja tietenkin tilintarkastustuomioistuin on antanut mielipiteensä tästä. Hyvä varapuheenjohtaja. Mitä Galileo-ohjelmalle tapahtuu? Miltä sen tulevaisuus näyttää? Mitä se tulee maksamaan loppujen lopuksi? Milloin se on valmis? Mikä on teidän mielipiteenne, koska se ei varmaan tulevaisuudessa enää ole teidän vastuualuettanne, mutta Haluaisimme kuulla teidän mielipiteenne. Prego, signor commissario. Arvoisa komissaari, eh, en tiedä, kuulitteko äskeisen kysymyksen vai millä tavoin, annetaanko ensin tilintarkastus tuomioistuimen esittelijälle puheenvuoro vai miten tehdään? Hyvää iltapäivää puheenjohtaja. Jos sopii, niin haluaisin esittää lyhyet alustuspuheenvuoron, jossa puhutaan luonnollisesti myöskin Galileosta – ja sen jälkeen voisin tarkempia vastauksia antaa. Nyt kuitenkin haluaisin antaa ensin yleiskuvan omasta vastuualueestani. Jos Euroopan komissio saa Euroopan parlamentilta luottamuslauseen, niin tulen jatkossa kuitenkin yritysasioista vastaavana komissaarina myöskin Galileosta vastaamaan, joten viiden tulevan vuoden aikana meillä tulee kyllä olla mahdollisuus nähdä taas täällä. Puheen johtaja, arvoisa esittelijä, parlamentin jäsenet, tohtori Naakka, Rova Laide. Jos äh, vuoden 2008 äh, tutkimus äh, miljardia verrataan nimenomaisen liikenteen kuluneeseen summaan. Kokonaissummahan on 7 miljardia liikenteosuus, siitä ainoastaan Yksi miljardi voi olla, että tämä vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta näin ei kuitenkaan ole, koska yksikin miljardi on valtava määrä rahaa, varsinkin jos tarkastellaan tämänhetkistä taloustilannetta, vajeita ja työllisyystilannetta. Keskeiset hankkeet Varoso Uunon komissiossa liikenteen alalla olivat nimenomaan Galileo ja TNT-verkostot, jotka ovat nimenomaan keskeisen teknologian perustuvia hankkeita. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän ponnistelumme virhe <clears throat> tason alentamiseksi on onnistunut ja tämä kävi varmasti myöskin ilmi äskeisestä komissaari Pototnikin kanssa käydystä keskustelusta. Me olemme siis pyrkineet laskemaan tasoa ja muutoinkin parantamaan tilannetta. Olen tyytyväinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus vuodelta 2008 ei tuonut esiin erityisiä virheitä. Yleisesti ottaen pidän tilintarkastustuomioiden kantaa liikenteeseen aika myönteisenä, koska mitään systemaattista virhetasoa ei löytynyt, paitsi Lion Torino – akselilta, jota ollaan nyt parantamassa kuitenkin. Haluaisin vielä korostaa sitä, että liikenteeseen liittyvä osuus tutkimuksesta edustaa siis melko pientä tutkimusbudjettia. Kyse on pelkästään 0,2 miljardin luvuista kontra 7 miljardia. Keskeinen virhe arvio, arvotaso on sama luokka kuin yleensäkin tutkimuksen yhteydessä. Itse, äh, kuten myöskin muut äh, komission kollegat, me kaikki haluamme kuitenkin vielä entuudestaan alentaa virhetasoa ja saada tätä kautta tilintarkastustuomioistuimelta arvion, jossa ei virheitä enää löydetä. Vuodelta 2008 alkaen Eli kuusi kuukautta ennen kuin itse ryhdyin liikenneasioista vastaavaksi komissaariksi pääosasto teki keskeisiä rahoitushallinnointiin liittyviä muutoksia ja niitä tullaan myöskin jatkamaan tulevan komission toimikauden aikana. Ne ovat vastauksia, joita olemme ne, ne, ne ovat löydettävissä myöskin vastauksista, jotka lähetettiin ennen tätä kuulemista. Mitä Leon taas tulee siihen liittyen, totesin, että kysymyksessä on hanke, josta olen itse vastannut. Euroopan parlamentti on sitä tukenut. Tulee myöskin jatkossa sitä viemään eteenpäin. Vuonna 2006 puheenjohtaja luonnollisesti törmättiin keskeisiin kysymyksiin Galileon osalta. Galileo järjestettiin kokonaan uudelleen, koska aikaisempana äh, vuonna äh, syntyi uusia haasteita, joita tilin tuomioistuin äh, hahmotteli eh, lausunnossaan Traista 2003-2006 vuosilta. 2008 eh, vuonna tehdyt muutokset ovat nyt eh, kantaneet hedelmää ja myönteistä hedelmää. Kun ohjelma on valmis, olen varma, että hallinnon osalta saadaan aikaiseksi varteenotettavia uudistuksia ja myöskin innovatiivisuutta lisätään. Tässä hengessä haluaisinkin sanoa, että 7. ensimmäistä kuluvana vuonna Galileo hallintakomitea äh, selvitti äh, tilannetta ja totesi, että kolme keskeistä hankintaa on nyt myönnetty Galileon puitteissa. Ensinnäkin äh, tukitoimet. Kyse on ensimmäisestä kahdeksasta satelliittierästä ja myöskin laukaisukysymyksistä. Kyse on 566 miljoonaa euron luvuista ja se on annettu saksalaisen OHB-systeemi yrityksen tehtäväksi tukitoimet eh, annettiin taas Charles Alenia Spice italialaisen yrityksen tehtäväksi ja kyse oli 85 miljoonaa euron luvuista sillä tavoin, että kyse on Euroopan avaruushallinnon valvomasta hankkeesta. Ja sitten taas laukaisupalvelut annettiin ranskalaisen Ariane Space-yrityksen tehtäväksi ja kyse oli 397 miljoonaa euron ö, summasta. Haluan vielä korostaa sitä, että olemme jatkuvasti toimineet yhteistyössä Euroopan avaruusviraston kanssa ja pyrkineet siihen, että laatu, hinta kohtaavat toisensa puolitoista vuotta sen jälkeen, kun keskittyimme julkisten hankintaa, hankkeiden uudelleen järjestelmän, ollaan edistytty hyvinkin yhteisen eurooppalaisen satelliittijärjestelmän käyttöönotossa. Me voimme luonnollisesti tältä pohjalta myöskin paremmin arvioida sitä tarvetta, joka meillä budjetin osalta tulee jatkossa olemaan. Haluamme myöskin antaa tietoja Euroopan unionin kansalaisille uudesta järjestelmästä, joka käynnistyy 2014 vuonna. Meillä on vielä muita julkiseen hankintaan liittyviä hankkeita jatkuvasti valmisteilla. Ne liittyvät esimerkiksi maanhallinnointiin ja valvonnan hallinnointiin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja nämä tullaan päättämään tämän vuoden puolen välin mennessä. Sen jälkeen julkaistaan tiettyjä satelliittien laukaisuun liittyviä hankkeita. Kyse on noin 30 satelliitin laukaisutoimista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämän vuoden loppuun mennessä lähetetään ilmakehään kaksi ensimmäistä satelliittia ja 2011 vuonna tätä jatketaan. Edelleenkin kaksi laukaisua, kaksi satelliittia laukasta ja sen jälkeen jatkuvasti. Vuoden 2014 aikana tullaan käynnistämään avoin palvelu ja sääntelypalvelu ja myöskin turvallisuuspalvelu tullaan samoihin aikoihin aloittamaan. Tarkoituksena on päästä tilanteeseen, jossa vuonna 2014 noin 30 satelliitin muodostelma on jatkuvasti käytössä Euroopan ilmatilassa. Eli niin kuin sanottu, kyse on todellisesta lähtölaskennasta Galileo-järjestelmälle. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja kunnianhimoinen eurooppalainen hanke. Me pidämme sitä merkittävänä esimerkiksi teollisuus ja, ja poliittisista näkökulmista tarkastellen. GPS-järjestelmää voidaan myöskin verrata tähän yhdysvaltalaista järjestelmää, kiinalaista järjestelmää. Nämä kaikki ovat jo käynnissä olevia järjestelmiä. Nyt haluamme olla osa tätä suurta maailmanlaajuista järjestelmää. Niin kuin tiedätte, Kysehän on tällä hetkellä tilanteesta, jossa pyrimme laajentamaan kattavuutta. Tunnette varmaan äh, eri käänteet, tapahtumat, äh, jotka ovat vaikuttaneet Galileon äh, esimerkiksi rahoituksen Kyse on kai 500 000 miljoonaa, 500 miljoonaa euron ylityksestä, mutta siihen löydettävissä ratka- selvitykset. Niin kuin sanoin, olemme jatkuvasti olleet Euroopan avaruusviraston kanssa yhteistyössä ja, ja tehneet hyvää yhteistyötä heidän kanssaan. Taloudellinen ongelma liittyy seuraavaan. Se työ, joka on tehtävissä vuoteen 2014 mennessä, siis Galileon todellisen lanseeraamisen mennessä, voidaan toteuttaa jo hyväksytyn budjetin varoissa. Noin 3,6 miljardia euroa on kyseessä. Mutta sen lisäksi Meille eh, tulee lisää erityisesti laukaisualustojen hintojen nousun vuoksi. Ne ovat noin 60 prosenttia eh, nousseet. Ja niin kuin alustuspuheenvuorossa sanoin, kun eh, annoimme eriä eri yritysten toteutettavaksi, pyrimme pitämään erityisesti hinta-laatu-kriteeristä kiinni. Halusimme tehokkaan järjestelmän Euroopan kansalaisille. Nyt puheenjohtaja, jos pyritään toteuttamaan koko Galileo-hanke, on kysytty, tarvitaanko lisärahoitusta niiden varojen lisäksi, jotka on jo päätetty. Niin kuin komissaari, nimettyjen komissaarien kuulemistilaisuudessa omalta osaltani jo sanoin, tulen siis todennäköisesti vastaamaan teollisuusasioista, sanoin, ettei voida täysin jättää huomiota sellaista mahdollisuutta, että lisävaroja tarvotaan. Mutta jos minusta tulee näistä asioista vastaava komissaari, on tietysti arvioitava, minkä tyyppisiä lisäkustannuksia syntyy – ja jos näin on, niin tulen myöskin Euroopan parlamenttia siitä tiedottamaan. Mehän olemme aina toimineet elämässä yhteistyössä ja toimielinten välisten äh, työryhmän puitteissakin olemme äh, harjoittaneet yhteistyötä. Jos tarvitaan lisärahoitusta, toisin sanoen Galileon tarpeet kasvavat. Luonnollisesti tulen ensin ilmoittamaan siitä Euroopan parlamentille ja, ja muille asianosaisille, jotta voimme tehdä yksissä tuumin päätöksen. Kyse on kuitenkin eurooppalaisten äh, kansalaisten rahoista, valtavasta hankkeesta, joka on äärimmäisen tärkeä. On totta, että miljardeja euroja on jo käytetty, mutta toisaalta, jos laskemme yhteen kaiken sen, mitä Euroopan unioni tulee jatkossa Galileon toiminnassa ollessa 10-15 vuoden jälkeen säästämään. Puhutaan 90 miljardin luvuista. Se on sentään valtava summa. Voi olla, että meidän on vielä täydennettävä jollakin tavoin järjestelmää, Siis puhun nyt koko ajan ajasta, joka käynnistyy vuoden 2014 jälkeen, siis sen jälkeen kun Galileo käynnistyy, käynnistyy varsinaisesti. Jos me haluamme saada 30 satelliittia toimintaan, voi olla, että lisävaroja tarvitaan. Kiitos, sitten herra Liberatski. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Teidän lausuntonne ovat hyvin vaikuttavia voimme ainoastaan arvostaa teidän saavutuksenne tällä saralla. Jos tämä valiokunta päättäisi siitä, että voisitte jatkaa, niin sen tekisi. Me toivotamme kuitenkin tervetulleeksi komission sen Sim Kallaksen uudeksi liikennekomissaariksi tietenkin. Mutta seuraava kysymys. Seuraava kysymys liittyy TEN-verkkoihin. Joka vuosi valitetaan, että TEN-verkkoihin annetut määrärahat ovat kolmasosa tai neljäsosa pyydetyistä ja odotetuista määrärahoista. Teillä on myös kaksi toimeenpanovirastoa TEN teelle ja TE seille. Oletteko tyytyväisiä, hyvä komission jäsen, näiden virastojen tehokkuuteen ja kustannuksiin? Ovatko niiden äh, rahoitusjärjestelmät avoimet mielestänne? Komissaari. Mikrofoni. Ne, per quanto, per quanto riguarda... verkostoihin liittyen äh, on tehtävä poliittinen loppuarvio, joka on siis on tätä myönteinen. Rahoitus, jota Euroopan unioni on käyttänyt eri hankkeisiin, ajatellaan nyt vaikkapa vuoden 2008 hankkeita, ne ovat otettu, ne on otettu hyvin vastaan ja ne ovat olleet ikään kuin lisä, lisäpotku esimerkiksi rajat ylittävälle liin, liikenteelle. Erilaisia esimerkiksi Palermon liikennejärjestelyjä, Lion Torino akseliliikennejärjestelyjä on toteutettu, joskin viimeisestä on aika paljon lehdistössä kirjoitettu. Paljon hankkeita on siis toteutettu ja rahoitettu, mutta tämän lisäksi me olemme myöskin elvytyspaketin puitteissa rahoittaneet viime vuoden lopulla 500 miljoonalla, miljoonalla eurolla erilaisia televerkostojärjestelyjä nimenomaan elvytystoimina. Ja, ja ne ovat hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan unionin varoja voidaan käyttää hyvin. Ne ovat investointeja, jotka on tehty infrastruktuurirakenteisiin nimenomaan kriisitilanteessa. Ne ovat elvyttäviä toimia ja myöskin samalla kyse on ikään kuin käteisvaroista, joita voidaan käyttää työllistämisen mielessä. Mielestäni ne ovat olleet onnistunut hanke. Sitten virastoihin, TEN virastoihin liittyen muutama sana. Tilintarkastustuomioistuin on niihin ottanut kantaa. Käsittääkseni ovat toimineet hyvin. Ajatellaan nyt vaikkapa niiden toimintaa ikään kuin järjestelmänä, jo, yksikkönä, johon on keskitetty erilaisia toimintoja kansalaisilla on ollut mahdollisuus saada enemmän tietoa tämän tyyppisestä toiminnasta kuin aikaisemmin. Byrokraattisista rasitteista on pyritty myöskin pääsemään eroon. Ja niin kuin teille lähettämissäni vastauksissa selvitän, muitakin myönteisiä seikkoja on tullut esiin. TNT-viraston ja EAC-viraston toimintaan liittyviä äh, säästöjäkin on syntynyt. Palvelu on parantunut, yksinkertaistamista on niin ikään äh, hallinnon yhteydessä toteutettu ja synergia on parantunut. Tietysti on myöskin totta, että tilintarkastustuomioistuimen tekstissä ehdotetaan Euroopan komissiota työstämään asiaa vielä, vieläkin enemmän, koska on mahdollista tehdä parannuksia nimenomaan kustannustehokkuus kysymyksissä. Ah, virastojen toimintaa voidaan tietysti parantaa ja se on viesti, jonka me otamme vastaan. Ainahan kaikkea voi parantaa, mutta minun mielestäni ne seikat, jotka tätä valiokuntaa kiinnostavat, äh, varmasti näiden virastojen osalta ovat olleet myönteisiä. Ajattelen siis nimenomaan talouspuolta. Mielestäni kyse on julkisen äh, rahan hyvästä ja hyödyllisestä käytöstä. Kiitoksia komission jäsen. Mutta tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2008 kertomuksen mukaan toimintojen jakaminen tutkimus pääosastojen ja TRAN pääosaston aluekehityspääosaston välillä ei ole tarkkaa. Se voisi tapahtua paremmin. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on kirjannut, että ei hyödyntä riittävästi integroitua hallintotietoa. Kun olet Euroopan komission varapuheenjohtaja, niin voisitteko ystävällisesti kommentoida tätä tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, kun tarkastellaan kuluja liikennetutkimuksessa, yleistutkimuksessa, koordinaatiokysymyksissä – kuten myöskin aluekehityksessä ja kohesiorahastoissa. Kohesiorahastossa noin 60 prosenttia kohdistuu liikenne- ja kuljetusinfrastruktuuriinvestointeihin. Ja meillä on tässä monia syitä siihen, että tätä rahaa syytä ajatella, että olemme tyytymättömiä, koska tätä rahaa käytetään huonosti. Hyvä varapuheenjohtaja. Voisitteko antaa näkemyksenne tästä? Voisitteko antaa meille selvityksen? tästä tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta. Grazie, prego. Grazie, ma... Kiitos. Olettaen, että tutkimusvaroja käytetään eri pääosastoissa ja eri kysymyksistä vastaavien komissaarien toimesta. Päädytään tietenkin siihen, että työtä yritetään synkronisoida mahdollisimman, par, mahdollisimman hyvin, epätäydellisesti. Mutta tämän päivä, päiväiset suositukset ja tilintarkastustuomioistuimelta sopivat varsin hyvin tähän piirtaan. He, hehän nimenomaan valvovat myöskin julkisten varojen käyttöä. Minä painottaisin hyvää yhteistyötä eri komission osastojen välillä, siis niiden osastojen, jotka vastaavat tutkimuksesta – Vastasi jo osa tänne kysymyksessä kahdeksan, nimittäin tätä asiaa käsitellään ja vielä siihen palaisin. Siis uudemman kerran vastauksessa kahdeksan selvitän, että olemme täysin valmiita ottamaan vastaan kaikki ehdotukset, joita tilintarkastustuomioistuimelta tulee hyvää yhteistyö hengessä, jotta – julkisia varoja voidaan käyttää entistä paremmin. Me pidämme hyvää yhteistä tilitarkastusjärjestelmää sen toteuttamista hyvänä asiana, ja tämä pätee myöskin liikenneasioihin. Sitten kirjallinen kysymys, jossa puhutaan tietotekniikkakeskukseen ja, ja, ja siihen, että mahdollisesti sellainen voisi olla entistä hyödyllisempi. No, me olemme saaneet erilaisia yhteydenottoja äh, tänä vuonna ja antaneet eri, erityyppisiä kehotuksia äh, tämän äh, suhteen. Mutta yleisesti ottaen olemme päätyneet siihen, että ihmiset pitävät parempana vähemmän teknistä lähestymistapaa, koska, koska se voi tuoda kuluja mukanaan. Jotkut varoihin liittyvät kysymykset eivät liity liikennepääosaston toimivaltuuksiin, mutta niin kuin sanottu, meidän tarkoituksenamme on toimia sillä tavoin, että yhteistyö on yhä laajempaa. Siis en puhu pelkästään teknisestä yhteistyöstä, vaan myöskin hallinnollisesta, poliittisesta, organisatorisesta yhteistyöstä eri pääosastojen välillä, jotka siis tutkimusvaroista vastaavat. Ja myöskin teollisuuskomissaarina minulla tulee olemaan osavastuu tutkimusrahoista ja tulen tiivisti tätäkin asiaa työstämään. En nyt siis luonnollisesti puhu pelkästään teknisestä ja hallinnollisesta puolesta, vaan nimenomaan myöskin poliittisesta puolesta. Toivon, että petoksia sattuu yhä vähemmän Euroopan unionissa, mutta joka tapauksessa tulen tätä myöskin pitämään esillä ja, ja pyrin siihen, että virheitä sattuu entistä vähemmän. Herra Liberat. Thank you very much. I have no more question. Kiitoksia. Minulla ei ole muita kysymyksiä, koska meillä on vain vähän aikaa, joten annetaan muille kollegoille mahdollisuus. Meillä on vielä puoli tuntia. Ja nyt sitten lyhyet kysymykset, lyhyet vastaukset. Rova Gressle. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. On mukavaa, että te pysytte vielä Galileo-asioissa mukana, koska tehän siirrytte pois liikenteestä, mutta otatte Galileo mukaanne. Ja siksi olen vakuuttunut siitä, että näemme teidät täällä myös tulevaisuudessa. Haluaisin esittää teille kysymyksen liittyen siihen, mitä sanoitte, nimittäin määrärahojen nostamisen. Kun Galileosta sovittiin, että Galileo rahoitetaan maatalousbudjetista, niin minä olin siinä myös mukana, koska minä pidin tätä tärkeänä asiana Euroopan teollisuudelle. Mutta jo silloin epäiltiin kovasti sitä, ovatko luvut oikeat ja eikö ehkä tarvita enemmän määrärahoja. Sanoitte, että nyt tarvitaan enemmän määrärahoja ja silloin oli jo viitteitä siitä, että komissio silloin jo tiesi, että määrärahat eivät riittäisi. Tiedettiinkö tämä siis jo silloin? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy tähän salkunvaihtoon. Miten tämä tähän mennessä toiminut? Voidaanko Galileoa vain siirtää paikasta toiseen komissiossa vai eikö se ollut ehkä järkevässä paikassa siellä liikennepääosastossa? Teollisuuden saralla määrärahoja on vähemmän. Mitä otatte mukaan tarkastusjärjestelmiä henkilökuntaa, että voitte varmistaa Galileon toimimisen tulevaisuudessakin kolmanneksi? te eh, kirjallisesti eh, puhuitte yhteistyöstä Esan kanssa. Onko teillä pääsy kaikkiin Esan asiakirjoihin, jos eh, niin haluatte, ja oletteko sitä pyytäneet menneisyydessä vai hyväksyttekö vain Esan tiedonannot? Miten siis valvontajärjestelmä koskee Esaa ja sitten Bulgaria? Tilintarkastus Budjetin valvontavaliokuntahan kävi Bulgariassa, siellä liikennevirastossa. Siellä on kyse tästä Sofian kehätiestä, siihen liittyy suuria ongelmia. Minua kiinnostaisi tietää, miten nämä ongelmat on ratkaistu. Ja se tapa, jolla Bulgaria hallinnoi eurooppalaisia määrärahoja, oletteko tyytyväinen siihen? Ja sitten haluaisin sanoa, jos se teidän laskunne pitää kutinsa 3,4 miljardia euroa Galileon suhteen, niin sitten minä tarjoan teille lasillisen. Prego. Ja komissaari. Puheenjohtaja, minä voisin puhua vaikka puolitoista tuntia. No, vitsi vain, yritän puhua nopeasti. Mitä tulee Galileon uudessa komissiossa? Ottaen huomioon, että Lissabonin sopimus antoi oikeusperustan Euroopan unionin avaruuspolitiikalle, puheenjohtaja Barroso piti hyvänä, että näitä tämä siirretään ainoastaan yhden komission jäsenen tehtäväksi. Tähän liittyy myös GMS-järjestelmä ja avaruuspolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjuntaminen. Meillä on EGNOS ja kuten sopimukset määrittelevät, meillä on mahdollisuus luoda avaruushanke ja avaruustutkimusta yhteisön tasolla, joten minun mielestäni Barroson päätös oli hyvä yhden komission jäsenen salkkuun yhdistää nämä kaikki Lisäksi näiden järjestelmien pitää pystyä toimimaan yhteen. GMS ja Galileo-järjestelmä esimerkiksi, eh, niillä tulee olemaan yhteiskunnallisia vaikutuksia ja minun mielestäni tämä yhteentoimivuus on tärkeää. Minä voin puhua siitä, mitä tiedän eh, eh, ajasta 9.5.2008 lähtien, siitä lähtien kun olen ollut komission jäsen. Mitä siellä ennen on tapahtunut, niin sitä en voi sanoa. Jos siellä on ollut arkaluontoista materiaalia, niin en voi siitä tietää. Mutta määrärahoista 3,9 miljardia euroa ovat nämä määrärahat. Anteeksi, 3,6 miljardia euroa. Niitä lisätään. En sanonut, että välttämättä vaaditaan lisää määrärahoja. Sanoin vain, että se mitä me suunnittelimme liittyen hankintoihin, tarjouskilpailuihin, niin, niin niiden mukaan olemme budjetin puitteissa. En kuitenkaan sulje ulko pois sitä, että jos vuoteen 12, että vuoteen 2015 mennessä lisämäärärahoja saatetaan pyytää, mutta en voi nyt määritellä sitä summaa. Se olisi kovin sattumanvaraista. Tarvittaisiin teknisiä ja tieteellisiä arvioita. Kuten sanoin kollegoillenne kuulemistilaisuudessa, teollisuuskomissaarina sitoudun myöskin parlamentin edessä ja myöskin teidän valiokuntanne edessä siihen, että tiedotan parlamentille heti, kun minulla on tarkkoja tietoja tai vähintäänkin uskottavia tietoja ja pyydän sitten mahdollisesti lisämäärärahoja Galileo-hankkeelle. Mutta en voi tässä vaiheessa sanoa, että näin tulee olemaan ja milloin niin tulee olemaan, mutta voin sanoa sen, että vuoteen 2014 äh, suunnitellut äh, toimet ovat budjetin puitteissa. Mitä tulee Bulgariaan, minulla ei ole lisätietoja. Edustaja Gresle mainitsevat hankkeet liittyvät äh, aluekehitysrahoihin me emme ole rahoittaneet mitään hankkeita Bulgariassa, joten minä en voi antaa tähän <clears throat> liittyen vastausta, koska teidän pitää pyytää se tästä asioista vastaavalta komission jäseneltä. Ja sitten voin tietenkin puhua vielä Galileo-hankkeen merkityksestä, mutta ehkä voin tehdä sen myös muiden vastauksien yhteydessä, jottei keskustelu pitkittyisi. Ruoajalaisen puheenjohtaja uudemman kerran vielä Galileon palatakseni päivän aihe. Kyse on äärimmäisen tärkeästä hankkeesta. Liikenneongelmathan ovat valtava ongelma ja, ja, ja, ja siksi tämä kehittäminen on tärkeää. Nyt sitten kaksi kysymystä. Herra Tajani, te puhuitte tie, tietystä liikkumavarasta Kalilion rahoituksen suhteen. Tietysti on mietittävä nyt, voidaanko rahaa löytää esimerkiksi verkostoille varatusta varoista vai mahdollisesti teollisuuden piiristä tulevista rahoista. Miten tämä yhtälö aiotaan toteuttaa? En haluaisi pettyä tähän. Sitten äh, lehdistö äh, uutisiin liittyen haluaisin kysyä seuraavaa. Se liittyy menettelytapoihin. No ensinnäkin se aika, missä äh, tilintarkastustuomioistuin tekee selvityksensä ja, ja kuinka kauan menee siihen, että komissio saa sen tiedoksen. Tämä aika kriittinen kysymys nimenomaan Galileon osalta, nimittäin tilintarkastustuomioistuin tarkastelee asiaa tietyn ajan ja, ja kuitenkin samanaikaisesti me olemme jo käynnistämässä Galileo-järjestelmää. Siksi haluaisin tietää lisää tästä. Onko aika ollut riittävä? Näyttäisi siltä, että väärä aika oli liian pikainen. Itse olen nimittäin yhdessä herra Liberaskin kanssa vastaamassa jatkossa vastuuvapauden myöntämisestä ja siksi haluaisinkin vielä kysyä verkostojen merkityksestä erityisesti Välimeren piirissä ja, ja mitä ylipäätään liikennepääosastossa ajatellaan tästä kysymyksestä. ajattelen nimenomaan sitä, voidaanko ajatella jonkun tyyppistä yhteisrahoitusta, eli liikenne pääosaston rahoittamat hankkeet plus muut muiden pääosastojen rahoittamat hankkeet, voidaanko niitä, voidaanko niitä jollakin tavalla mahdollisesti yhteisesti rahoittaa? Meidän on pakotettava jäsenmaat luonnollisesti vastaamaan teosta Euroopan parlamentille ja ylipäätään Euroopan unionille koskien rahoitusta. Millä tavoin te uskotte, että jäsenmaat voidaan ikään kuin pakottaa mukaan yhteisrahoitukseen, kun pyritään rahoittamaan TEN-verkostoja? Minkälaisia impulseja voidaan antaa? Miten jäsenvaltioita voidaan potkia mukaan tähän yhteiseen hankkeeseen? Rouva äh, Ajala Sender pyri vastaamaan nopeasti. Yhteistyö Euroopan parlamentin, tilintarkastustuomioistuimen ja myöskin neuvoston välillä on välttämätöntä ja hyödyksi. Tätä kautta meillä on mahdollisuus tehostaa toimintaamme viime eh, vuosien aikana myöskin tilintarkastustuomioistuimen kehotuksesta ja parlamentin valvonnan alaisena. Sehän harjoittaa poliittista valvontaa Euroopan komission työn suuntaan. Asiassa ollaan eh, edetty. Me toimimme jatkuvasti luonnollisesti toimielinten välillä. Minun käsittääkseni yhteistyö on ollut hyödyksi. Voi olla, että jonkun verran virheitä on sattunut, niitä olisi voitu välttää, mutta tilintarkastustuomioistuimen kanssa meillä on ollut aina poikkeuksellisen hyvät suhteet. Joskus jotain lisäselvityksiä on pyydetty, ne on annettu, ehdotukset on otettu vastaan. Olemme olleet varsin tyytyväisiä vastauksista, joita olemme sieltä saaneet näyttäisi siltä, että kaikki ovat aika valmiita ottamaan vastaan ehdotuksia. Oli sitten kyse valvontatoimista tai mistä tahansa julkisen rahan käyttöön liittyvästä toiminnasta. Mitä sitten taas TEN-verkostoihin ja Galileon tulee? Niin kuin tiedätte, Galileo on valtava hanke, joka tulee helpottamaan kaikkien elämää tulevaisuudessa – GPS ja, ja GNS-järjestelmät tulevat kokemaan vallankumouksen. Niin kuin tiedätte, meillä on nyt jo käytössä tämän tyyppiset järjestelmät autoissa, mutta Galileo tulee vielä yksinkertaistamaan järjestelmää. Me voimme mahdollisesti välttyä moniltakin tuhoilta Galileo-järjestelmän myötä, koska se koordinoi entistä paremmin kaiken. Esimerkiksi Haitin kuvat tulivat nimenomaan tämän tyyppisen järjestelmän kautta nopeasti meille nähtäväksi. Se on osoitus siitä, miten hyödyllistä tämmöinen toiminta on. Sama koskee myöskin Afrikan, mantere, Afrikan mannerta. Voimme käyttää kyseisiä resursseja kuitenkin Galileotta, eli eurooppalaista järjestelmää käyttäen. Se on ikään kuin Eknoksen eh, tai GMstä isoveli, jos näin voidaan sanoa. Tämä kaikki kuitenkin luonnollisesti toteutetaan yhteistyössä ja yhtäaikaisesti ei-eurooppalaisten järjestelmien kanssa. Nekin voivat olla hyödyksi. Esimerkiksi EGNOS edesauttaa pienten ja pienempien lentokenttien toimintaa ja tehostaa valvontaa. Tällä hetkellä järjestelmää voidaan käyttää pelkästään päivä, päiväsaikaan ja taas Eknoksen ja, ja myöhemmin myöskin Galileon käy, myötä myöskin muilla lentokentillä tätä järjestelmää voidaan käyttää Eli myöskin yhteiskunnallinen hyöty on tässä pidettävä mielessä. On selvää, että kaikkea on seurattava, valvottava. Ja viimeisen tilintarkastustuomioistuimen raportin jälkeen olemme ottaneet käyttöön uusia sääntelyyn liittyviä instrumentteja ja, ja, ja myöskin uuden varahoitojärjestelmän ja pyrkineet löytämään keskeiset painopistealueet Rouva Ajalasentel varsin eh, hyvin tietää, miten eh, tiivissä yhteistyössä olen toiminut myöskin koordinaattoreiden kanssa. Euroopan komission edustajat ovat pyrkineet eh, saamaan esimerkiksi raja-alue viranomaisia ja myöskin muita kansallisia viranomaisia pääsemään eroon turhasta byrokratiasta ja hallinnollisesta taakasta – jos me kerran investoimme yhteisiä äh, varoja, äh, mutta kansallinen viranomainen ei niin tee, niin silloinhan koko järjestelmä lahoaa. Meidän velvollisuutemme on äh, toimia hankkeen ohjaajana, neuvojana, miten tämän sanoisi. Me annamme rahoja, varoja käyttöön, mutta käytämme myöskin yksityisiä varoja, kansallisten jäsenvaltioiden varoja ja, ja niin poispäin. Joten tämä täydentää järjestelmää. Tämä kaikki on toteutettu osittain myöskin tilintarkastustuomioistuin pyynnöstä 2007-2013 aikajakson puitteissa on sovittu siitä, että että täsmällistä valvontaa jatketaan säännöllisesti myöskin jatkossa. Rahoituskomitea on edellyttänyt sääntöjen noudattamista, sama koskee Euroopan parlamenttia, ja, ja tämä on hanke, joka on toteuttavan ja, ja, ja vastaavan viranomaisen ja myöskin edunsaajien välillä nyt käynnistetty. Minä itse olen myöskin pitänyt tätä tärkeänä liikenneasioista vastaavana komissaarina. Edellytin sitä, että kansallisten jäsenvaltioiden viranomaiset pitivät kiinni niistä sitoumuksista, joiden taakse ne olivat asettuneet. Joten Galileo-rahoitukseen liittyy vielä sen verran. Se jatkoi aina vuoteen 2013 asti ja sen jälkeen nähtäväksi jää, mitä tapahtuu. Erilaisia mahdollisuuksia on olemassa. Galileo-rahoitus voidaan mahdollisesti erottaa TEN-verkostojen rahoituksesta, mutta toisaalta kuitenkin, niin, se olisi siis oma rahoituskohtansa, oma otsakkeensa suorastaan, mutta sitä tullaan tarkastelemaan siinä vaiheessa, kun varahoitoasetusta uudistetaan. Mutta niin kuin aikaisemmassa vastauksessani totesin, mielestäni on järkevä saada aikaiseksi yhtenäinen avaruuspoliittinen lähestymistapa, yhtenäinen avaruuspolitiikka, joka nyt onneksi Lissabonin sopimuksen myötä onkin saatu järjestykseen, koska meillä on jo oikeudellinen perusta. Herra Geijer. Minä nyt olen täysin Äh, lyöty, kun komission jäsen vastasi niin laajasti tähän kysymykseen. Meillä on äh, kovin vähän aikaa, siksi esitänkin oikein lyhyen kysymyksen. Hyvä komissaari, te esititte sitä, että mahdollisesti kustannukset nousevat Galileo-hankkeen suhteen. Me olemme kaikki parlamentissa siitä samaa mieltä, että Galileo on edistysaskel. Muuten tämä parlamentti olisi varmaan näitä muutoksia ja kallistumista hyväksyneet, olemmeko nyt jo ohi sen pisteen, että voitaisiin kääntyä takaisin Galileon suhteen. Ja jos näin on, niin miten estätte sen, että lisäkustannuksen nousuvaatimukset lisääntyvät niin, ettei meistä vain tule eurooppalaisen avaruusteollisuuden itsepalvelumyymälä. Ymmärsin täysin kysymyksenne, mutta vastauksen edustaja löytää päätöksestä, jonka teimme muutama viikko sitten, kun määrittelimme nämä kolme aluetta – päätimme antaa myönteiset vastaukset niille yrityksille, jotka ehdotuksineen olivat komission ehdottaman katon alla. Eli pääosaston ja viraston kanssa, kuten puheenvuorossani sanoin, katsoimme aina kustannusta, laatua ja hintaa. Ja tosi seikka, että oli erilaisia yrityksiä. Mitä tulee satelliitteihin, niin jotkut satelliitit toteutetaan yrityksissä, jotka eivät voittaneet tarjouskilpailua muutama viikko sitten. Tämä osoittaa, että komissio ei mitenkään halua joutua teollisuuden painostuksen kohteeksi, jotka pakottavat meidät eh, toimimaan siihen suuntaan, että jos haluamme toteuttaa hankkeen, niin sitten meidän on annettava heille lisää rahaa. Kuten aina tapahtuu tällaisiin kunnianhimoisiin tapahtumiin, niin muutoksia voi tulla liittyen markkinoihin ja tilanteeseen, mutta me emme aio hyväksyä minkäänlaista kiristystä kenenkään tahdolta. Korostan sitä, mitä olemme päättäneet. Me olemme kunnioittaneet erittäin tarkasti ja useiden tuntien keskustelujen jälkeen sitten annoimme vastauksen, joka kunnioittaisi, kunnioittaisi Euroopan kansalaista ja hänen mm, rahojaan, joita tässä käytämme, joten minun poliittinen vakaumukseen se, että en myönny minkäänlaiseen kiristykseen tai monopoliasemiin. Kilpailu minun mielestäni helpottaa aina markkinoita, helpottaa aina tilannetta ja parantaa tuotteita. E, tämä hanke on nyt jo erittäin pitkälle edistyneessä vaiheessa. Kun sanon 2014 Galileo saadaan toimintaa, mutta jos me toimintaan saattamisen lisäksi haluamme toteuttaa alkuperäisen hankkeen, että saamme käyttöön kaikki satelliitit ja saamme tämän projektin käyttöön niin kuin se oli suunniteltu, niin siksi on mahdollista tai todennäköistä, että minun on tultava parlamentin eteen ja sanottava, että kyllä, hanke käynnistyy, mutta jos me yhdessä parlamentti, komissio ja neuvosto haluamme toteuttaa koko tämän hankkeen, kuten se oli alun perin suunniteltu, niin sitten tarvitsen näitä ja näitä summia voidakseni saavuttaa nämä, nämä tavoitteet. Äh, olen valmis tulemaan tänne ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne, hyvä puheenjohtaja. Mutta sitten tulen omasta aloitteestani teidän eteenne ja sanon, että tarvitsemme. Minä voin antaa teille ainoastaan poliittisen arvion. En voi antaa teille mitään taloudellista arviota, koska en voi sitä tällä hetkellä antaa. Voin antaa teille ainoastaan poliittisia arvioita. Sitten meidän täytyy yhdessä katsoa, millaisen taloudellisen ja rahoituksellisen vastauksen annamme. Puhe, Johtaja, myöskin minä haluaisin tehdä äh, nyt äh, kysymyksen äh, kohta neljä vastauksista liittyen. Siinä on kyse Lion Torino akselista. Olisiko mahdollista saada vielä lisätarkennusta niihin kustannuksiin, jotka syntyivät sovitu aikarajan ulkopuolella? Tämä olisi edunsaajien kannalta tärkeä tieto. Kyllä vaan. Se liittyy vuosiin 2004-2005. Kyse oli muotovirheestä, jossa asianosainen jäsenmaa teki, esitti pyynnön. Kyse oli kai vanhan tyyppisestä byrokraattisesta järjestelmästä – ja myönteistä vastausta kyseiseen pyyntöön ajan pidentämiselle ei tullut. Kaikki tapahtui edelleenkin äh, jäsenmaan pyynnön mukaisesti. Mitään äh, pahaa tahtoa tai, tai tahallista toimintaa ei kuitenkaan tapahtunut. Meidän mielestämme kyseisen pyyntöön olisi pitänyt saada myönteinen vastaus komissiolta, mutta niin kuin sanottu, äh, tapahtui byrokraattinen virhe. Kirje nähtävästi äh, jäi lojumaan paikkaan, jossa, jossa sitä ei olisi, äh, jossa se paikka ei ollut. Siis tämä ei ollut mikään petos eikä muutoinkaan tarkoitushakuinen virhe. Luultavasti se ainoastaan johtui byrokratiasta. Ja vastauskirjettä ei tullut. Toisin sanoen ei saatu vahvistusta sille, että jatkoajalle annettiin myöntymys me pyrimme nyt jollakin tavoin tämän asian äh, korjaamaan, korjaamaan tämän byrokraattisen virheen, mutta mitään petosta eikä tarkoitushakuista e-, Euroopan unionin varojen käyttöä tässä on sattunut. Rova Niin, haluaisin vielä muistuttaa tästä kysymyksestä, joka jäi avoimeksi ja odotin vielä vastausta. Nimittäin kysymys, miten valvomme ESAa ja millaista minkälainen mahdollisuus meillä on päästä käsiksi heidän asiakirjoihinsa. Come controlliamo le offerte che vengono fatte e Miten valvomme julkisen hankintakilpailuihin saatuja vastauksia. Me olemme delegoineet Esalle työn Tietysti komission oman vastuualueeseen toimivan työn teemme itse. Äskeiset kolme mainitsemani tapausta toteutettiin viraston kautta kuitenkin niin, että pääosasto valvoi asiaa, teki selvitykset kattorajoista ja, ja summista, teki myöskin vertailuja kilpailevien yritysten kanssa – Selvää on, että mitä monopolia ei voida hyväksyä. Kaiken tarkoituksena oli palvella kansalaisten etua. Lopullinen okei okay tulee kuitenkin virastolta itseltään ja kun siirrytään operatiivisen vaiheeseen Galileon yhteydessä samalla tavalla kuin Egnoksen yhteydessä tapahtui, siirtyy valvonta Euroopan komissiolle. Ja Euroopan komissio tulee jatkossa vastaamaan valvonnasta ja myöskin rahoista. EGNOS tulee vielä olemaan mukana vuoden 2009 talousarviossa suora Euroopan komissiohallinnon alaisena. Ja kun Galileossa päästään samaan suorahallinnoinnin vaiheeseen, tulee myöskin vastuu siirtymään – Euroopan komissiolle. Meillä on siis tällainen delegointisopimus Esan kanssa. Ja samalla voi vastata aikaisempaan kysymykseen. Esalta saadaan kaikki tarvittava tieto ja he ovat mukana, kun toimielimet kokoontuvat Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio akselilla – Voimme tietysti antaa toimielinten väliselle työryhmälle entistä enemmän poliittista painoarvoa, koska siellä, niin, siellä puhutaan usein myöskin yksityiskohtaisista kysymyksistä, mutta miksei sitä silti voida ajatella. Itse aikaisemmin toimin lehtimiehenä ja, ja, ja usein ö, olenkin aika utelias ö, pureutumaan asioihin aika, aika läheltä. Voi olla, että se on peräisin lehtimies Mutta minun mielestäni ESA, avaruusvirasto, on aina antanut tarvittavat vastaukset ja myöskin ehdotuksia sieltä on saatu. Mutta miksi ehdotuksia oteta vastaan myöskin Euroopan parlamentilta, jos niin haluatte niitä ei välttämättä edes tarvitse olla niin virallisia, tai sitten ne voi toimittaa toimielinten välisen työryhmän puitteissa. Joten kai, varmasti olemme kyllä täysin käytettävissä ne. Rova Kresle vielä. Um, Arvostan teitä siitä, että halusitte ymmärtää kysymyksen sisällön. Vielä selittäisin sen. Meillähän on erilaisia rahoitusmalleja Euroopassa. Minä olen kiinnostunut siitä, miten tämä rahoitusmalli käy Esan kanssa yhteen, koska hän allekirjoittaa, että kaikki on korrektisti. Miten hän voi olla varma siitä? Meillähän on YK-rahoitusmalli, jossa annamme määrärahat ja sanomme, että käyttäkää kuten haluatte. Mutta miten komissio valvoo näitä tilintarkastuksia. Mitä asiakirjoja saatte? Saatteko ulkoisen Esan tilintarkastajan tarkastuskertomuksen ja riittääkö se teille? Miten Esaa valvotaan, koska Esahan valvoo sitten koko tätä asiaa. Siksi tämä on mielestäni tärkeää. Signor Commissario, anche perché noi ne abbiamo discusso. Me olemme aikaisemmissa kokouksissa käsitelleet Galileo-hanketta ja niin kuin tiedätte, me olemme äärimmäisen tarkkana aina kysymysten osalta ja, ja myöskin valvomme sitä, että Euroopan unionin kansalaisten rahat käytetään hyvin. Ja, ja Rouva Kressehän nyt tässä kysymyksessä viittasi julkisiin tarjouskilpailuihin – ja, ja, ja siihen, millä tavoin Euroopan komissio tähän suhtautuu. Ja nyt sitten vielä tähän vastaus, viimeinen vastaus tänä iltana. Kiitos puheenjohtaja. Minun käsittääkseni tämä yhteistyö on äärimmäisen hyödyllistä. Se sitomus, jota itse koen Euroopan parlamenttiin, ei perustu pelkästään 15 vuoteen, jotka toimin meppien ne ovat myöskin muodollisia, muodollisen toimintaan perustavia. Meillä ei ole mitään ongelmia. Me voimme aina antaa kaikki tiedot Euroopan parlamentin jäsenten käyttöön. Kirjallisessa vastauksessa numero kaksi selvitän kaikkia niitä sopimuksia, jotka olemme solmineet ESAn kanssa. Me olemme siis valtuuttaneet heidät eh, tekemään tutkimustyövaiheen ja, ja arviointityö myöskin eh, julkisen hankinta tarjouskilpailun vastauksiin liittyen. Myöskin sopimus allekirjoitetaan viraston toimista. Mielestäni tämä on myönteinen seikka, koska se eh, jollakin tavoin ikään kuin ulkopuolinen asia tällä tavoin toimitettuna, toteutettuna. Mitä taas tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin tulee liittyen nyt ESAan ja Euroopan komissioon, mehän otamme jatkossa kaiken e, Galileon liittyvän valvonnan omalle kontollemme. Kaikki se mitä Rova Kresne haluaa, Kresne haluaa tietää, siis kaikki dokumentaatio, mitä ikinä tarvitsette, voin sen pyytää Esasta ja toimitamme sen teidän käyttöönne. Esa on mielestäni toiminut varsin mallikkaasti myöskin Euroopan parlamentin suuntaan. Ei pelkästään muodollisesti, vaan myöskin toimielinten välisten työryhmien puitteissa – ESAn viranomaiset ovat antaneet käyttöön erilaisia lukuja, numeroita ja niin poispäin. Ja, ja nyt eh, ennen kuin viimeiset kolme erää annettiin yritysten eh, toteutettavaksi eh, kaikki tieto ja, ja dokumentaatio, mitä aiheesta olemassa oli, annettiin Euroopan parlamentin käyttöön. Ja jos niin haluatte, niin myöskin elinten välinen työryhmä voi niitä esitellä. Mutta summa summarum, puheenjohtaja, minulla ei ole mitään ongelmaa. Voin itse tulla paikalle hahmottelemaan ja esittelemään Galileon liittyviä suunnitelmia täyden avoimuuden vallitessa. Jos se on teidän mielestänne tarpeen, niin sen kun vaan ilmoitatte minulle, mitä asiakirjoja haluatte, mitä tietoja haluatte, voin ne julkisesti esitellä – tässä ei ole mitään ongelmaa. Komissario Tajani. Kiitos komissari Tajani. Meidän on nyt jatkettava esityslistan käsittelyä. Meillä on vielä aika monta asiaa. Niinpä siirrymme seuraavaan kohtaan vuotta 2008 koskeva vastuvapauden myöntäminen erillisvirastoille, eritoten Euroopan poliisiakatemia ja Frontex ovat nyt kyseessä. Annan puheenvuoron nyt rouva Sandolovalle tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. It was not, <laughs> it was not uh, translated. Kiitoksia, tätä ei käännetty. Ai. Colleagues, <laughs> niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät koko mun jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta mielelläni kerron lyhyesti työstämme liittyen virastojen vuoden 2008 tileihin ja niihin liittyvien tapahtumien laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen. Vuodelle 2008 tilintarkastustuomioistuin tarkasti 29 virastoista, 25 on erillisvirastoa ja neljä ja toimeenpanovirastoa. Budjet, niiden budjetti oli 1,5 miljardia sinä vuonna. Kaksi virastoa, yhteisön kasvilajikevirasto Angersissa ja harmonisointivirasto Alicantessa saavat vastuuvapauden omilta budjettiviranomaisiltaan. Haluaisin nyt kiinnittää huomioon erityisesti kahden viraston tilintarkastustuloksiin, jonka edustajat ovat kutsuttuna tänne äh, kuulemistilaisuuteen. Haluaisin aloittaa Euroopan poliisiakatemiasta. Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuimen oli huomautuksia liittyen tilien luotettavuuteen, koska ei ollut riittävää sitoumusjärjestelmää. Vuonna 2008 huomattiin, että muutaksi ongelmia oli siirtymissä uuteen suoriteperusteiseen tilintarkastusjärjestelmään ja myöskin äh, henkilöstön rekrytoinnissa oli ongelmia. Lausunnossa vuodelta 2008, joka ei sisältänyt huomautuksia, tilintarkastustuomioistuin korosti sitä, että nämä kysymykset vieläkin äh, vaarantavat äh, nämä poliisiakatemian tarkastuksen laadun. Edellisenä vuosina 2007-2008 tilintarkastustuomioistuin oli huomautuksia liittyen äh, transaktioiden oikeudellisuuteen. Vuodelle 2008 tilitapahtumien äh, liittyvä lausunto on, sisältää huomautuksia. Äh, oli rikkomuksia liittyen hallintoon ja rahoitusjärjestelmiin, kun järjestettiin seminaareja ja kursseja ja myöskin epätavallisia budjettisitoumuksia. Mitä tulee Frontexiin, niin vuoden 2008 lausuma liittyen tilien luotettavuuteen ja laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen ei sisällä huomautuksia. Raportissaan vuodelle 2007 tilintarkastustuomioistuin korostaa sitä, kuinka paljon sitoumuksia oli siirretty vuodelle 2008. Lisäksi vuoden 2008 lopussa 30,3 miljoonaa ähm, määrärahoja piti siirtää. Seuraavalle vuodelle 13 miljoonaa euroa piti ähm, peruuttaa. Samanaikaisesti viraston budjettia nostettiin 29 miljoonalla eurolla, tai siis 69 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Niiden määrärahojen määrä, jotka siirrettiin ja peruttiin, osoitti, että Frontex ei pystynyt käsittelemään näin suurta budjetin korotusta. Tilintarkastustuomioistuin kritisoi myöskin sitä, että virasto käytti päätöksiä sen sijaan, että noudattaa sopimuksia, koska tämä ei ole viraston sääntöjen mukaista. Tätä käsitellään nyt vuonna 2009. Ennen kuin päätän esitykseni, haluaisin huomauttaa, että perustuen kaikkien virastojen tilintarkastustoimintaan tilintarkastustuomioistuin voi sanoa, että varainhoidossa on tapahtunut parannusta virastojen hall hallinnoijat ovat parantaneet tilintarkastus- ja valvontajärjestelmää huomattavasti. Silti on vielä jotakin haasteita, jotka meidän on ratkaistava yhdessä virastojen ja muiden toimielinten kanssa. Ensinnäkin on saatava aikaan yksinkertaistettua tilintarkastusta ja yksinkertaistettuja varanhoitosääntöjä yhteisrahoitetuissa virastoissa. Ja lisäksi on otettava käyttöön tehokkuusindikaattoreita ja tällä tavoin saadaan tarkkaa tietoa virastojen panoksesta yhteisön politiikkojen täytäntöönpanossa. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia tämän valiokunnan jäseniä ja virastojen edustajia heidän tuestaan ja yhteistyöstään viime varainhoitovuonna. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Veronik Matiolle ja muistutan siitä, että meidän täytyy päättää tämä esityslistan kohta kello 18.15. Pyytäisin, että puhutte kaikki lyhyesti. Kiitoksia. Merci, monsieur le président, et je remercie madame Sandalova pour les... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää myöskin äh, Sandalovaa tästä erinomaista työstä. Puhun myös äh, Joransonin suolla Ensimmäinen kohtani koskee niitä kustannuksia, joita on käytetty seminaarien ja kurssien käy- hyödyntämiseen. Millä tavalla voitte selvittää tämän? Se koskee siis Sepolia. Millä tavalla voitte perustella tämän asian? Millä tavalla selvitätte, että näitä vaikeuksia on jatkuvasti ensimmäinen ensimmäistä 2006 lähtien? Ja varsinkin kun tarkastellaan niitä ongelmia, jotka liittyvät siihen, että ollaan siirrytty, siirrytty suoriteperusteiseen kirjanpitoon. Miksi virasto ei ole pyynnnyt, ei ole kyennyt parlamentin asettamassa määräajassa ö, toimimaan niin kuin parlamentti on siltä vaatinut? Seuraavaksi puhun hankintamenettelystä, julkisista hankinnoista. Millä tavalla selvitätte säännönmuka- ne epäsäännönmukaisuudet, joita raportista löytyy, kun tarkastellaan julkisia hankintoja. Kun otetaan huomioon, että kyseessä on jo kolmas kerta, kun tuomioistuin esittää nämä huolenaiheensa, aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi? Mitään takeita tässä suhteessa ei ole tarjottu. No sitten Olafista. Vuonna 2008 se avasi vuoden 2007 budjettikaudelle sisäisen tutkimuksen, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä yksityisiin tarkoituksiin. Mitä mieltä olette tästä tutkimuksesta? Millä tavalla olette tehnyt yhteistyötä tässä asiassa? Kun tarkastellaan sitten taas määrärahoja, joita on käytetty henkilökohtaisiin tarkoituksiin vuonna 2007, tehdäänkö tällainen valvonta riippumattomalta taholta ulkoisesti ja mikä on ollut sen lopputulos. Lisäksi haluaisin käydä Olafin edustajan puoleen kyyttääkseni häneltä päivämääriä näille tutkimus, tutkimuksille, jotka ovat käynnissä, käynnissä. Rekrytoinnista seuraavaksi se on erityisen tärkeä asia. Teillä on vaikeuksia rekrytointipuolella. Varmaankin osa johtuu siitä, missä sijaitsette. Bramsellissa noin 70 kilometriä Lontoon ulkopuolella, johon ei pääse julkisin liikennevälineen. Millä tavalla aiotte ratkaista tämän ongelman, jos se on mahdollista? No sitten jos tarkastellaan käyttöomaisuutta, meillä on kaksi hallintojärjestelmää, jotka ovat rinnakkain olemassa, mistä se on seurauksena se, että usein varoja rekisteröidään kahteen kertaan ja ne eivät saa mitään yksittäistä inventaarinumeroa. Miksi kaksi hallinnointijärjestelmää? Tilintarkastuksesta artiklan 75 kappaleen 5 mukaisesti rahoitusasetuksen mukaan teidän täytyisi ilmoittaa, miten paljon sisäisiä tilintarkastuksia on tehty. Näitä ei virastonne pääjohtaja kuitenkaan ole voinut tarjota. Millä tavalla voisitte vastata tähän vaatimuksiin ja miksi ette ole välittäneet vastuuvapausviranomaiselle näitä suosituksen vaatimuksia. Ja nyt esitän sitten kysymykseni Frontexin pääjohtajalle. Kun tarkastellaan budjetinhallinnointia... Niin, anteeksi vaan, jos keskeytän. Meillä on käytössä nyt kysymys vastaus käytäntö. Te olette esittänyt runsaslukuisesti kysymyksiä, joten tämä olisi se malli, jota käyttäisimme täällä. Nyt ensimmäiset vastaukset näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Shannon. Um, first of all, um... Kiitoksia. Ja kiitän ensinnäkin tilintarkastustuomioistuinta sen tuesta ja myöskin sen tarkistuksista, mutta että e, tunnistivat, että on ollut eroja vuonna 2007 ja 2008 välillä, että olemme tehneet asioita ja olemme todella muuttaneet täysin, vaihtaneet täysin henkilöstöä, mitä tulee rahoitusyksikköön. Ensinnäkin seminaarien ja kurssien kustannukset. Teidän täytyy tietää, että kun me otimme käyttöön järjestelmän, siirryimme yhdestä järjestelmästä toiseen. Meillä oli kahdeksan henkilökunnan jäsentä, kahdeksan jäsentä sadan toimen järjestämiseksi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, joten ei ollut helppoa tehdä kaikkia näitä asioita, joita meidän täytyi tehdä. Tämä oli selkeästi ongelma vuonna 2007 ja suurimman osan aikaa myös vuonna 2008, ennen kuin saimme aikaan tämänhetkisen tilanteen, jossa me olemme nyt vaihtaneet henkilöstöä. Meillä on uusi tilin kirjanpitäjä, uusi rekrytointi vastaava ja niin poispäin. Kun tapasimme täällä viime vuonna, viime vuoden tammikuussa, niin 2008, josta nyt keskustellaan, oli jo päättynyt silloin. Me emme voineet tehdä kovinkaan paljon sen vuoden edestä, mutta pystyimme tekemään hyvin paljonkin ja olemme tehneet vuoden 2009 edestä. Ja tätä yritin sanoa viimekin vuonna, että kun vastuuvapaus annetaan aina vuosi jälkeenpäin, niin usein meillä ei ollut mahdollisuutta korjata tilannetta. Nyt kuitenkin vastaan kysymyksiin yksi kerrallaan. Kurssit ja seminaarit. Kuten sanoin, jäsenvaltiot järjestävät ne. Niillä on erilaisia kansallisia sääntöjä. Ja kun toteutimme uudet säännöt vuoden 2008 puolessa välissä, tämän ajanjakson puolessa välissä, ei ollut kovinkaan helppoa meille eikä jäsenvaltiolle toteuttaa niitä täysin. Jos katsotte vuoden 2008 ensimmäistä vuosipuoliskoa ja vertaatte sitä toiseen vuosipuoliskoon, niin todellista kehitystä on tapahtunut sekä me olemme yrittäneet edistyä ja jäsenvaltiot myös, koska eh, ne antavat kaikki rahoitukseen liittyvät asiakirjat ennen toimia, joten tämä ei ole meidän käsissämme. Meidän on tehtävä se yhteistyössä heidän kanssaan ja se ei ole helppoa ja se vie aikaa ja se on vienyt aikaa. Mutta jos katsotte sitoumusten määrää tai väärien maksujen määrää, niin sanoisin, että se on kehittynyt hyvin paljon verrattuna vuoteen 2007. Joten kurssit ja seminaarit niiden suhteen voi olla tulevaisuudessakin ongelmia, ja annan esimerkin. Jäsenvaltiot ottavat kaikki maihin nousukortit ja vanevat ne järjestelmäänsä ja e, ne eivät koskaan lähetä niitä meillä, niillä ei ole oikeutta siihen. Siksi emme koskaan saa niitä, me voimme saada sertifioituja kopioita, mutta on useita asioita, joita me emme voi saada tämänhetkisten sääntöjen puitteissa, kun jäsenvaltiot toteuttavat nämä toimet. Mutta jos vertaatte vuotta 2007 vuoteen 2008 ja nyt vuoteen 2009, tulette huomaamaan, että suoriteperusteisen kirjanpidon kautta on tapahtunut varsin suuri muutos. Sitten hankinnat. Me teimme noin 15 hankintaa, kaksi kolme oli varsin suuria. Suurin liittyi suoriteperusteiseen kirjanpidon koulutukseen ja me teimme sen konsultointiyrityksen kanssa, jolla on sopimus komission kanssa. He aloittivat työn, me vaadimme lisää koulutusta, koska sitä ei ollut riittävästi. Sitten vuoden lopuksi pyysimme ylimääräisen sopimuksen. Ja tämä sopimus on se, josta tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että se olisi pitänyt asettaa tarjouskilpailun alaiseksi, eikä meidän olisi pitänyt käyttää jo olemassa olevaa sopimusta. Emme tehneet avointa tarjouskilpailua, koska tämä oli seurausta jo olemassa oleville kahdelle sopimukselle, jotka meillä oli tämän yrityksen kanssa, perustuen komission puitesopimukseen. Tämä on sanottava, koska muut hankinnat ovat sellaisia, että tilintarkastustuomioistuin ei ole niitä laisinkaan kritisoinut. Rekrytoinnista. Kyllä, meillä on ongelmia. Kuten tiedätte, minä tein hirveän virheen kolme-neljä vuotta sitten, kun hyväksyin sen, että henkilöstö pitäisi kuljettaa ilmaiseksi meidän akatemiastamme Heathrown lentokentälle ja näin on ollut kahden vuoden ajan ja sitten tehtiin tutkimus siitä, että ei ollut oikeutta käyttää määrärahoja tähän henkilökunnan tukemiseen. Kun sinä päivänä, kun saimme tietää tämän, lopetimme tämän käytännön ja ryhdyimme perimään takaisin näitä määrärahoja, olemme nyt perineet takaisin määrärahat kaikilta paitsi yhdeltä henkilöltä, eikä meillä ole teknisiä mahdollisuuksia periä näitä määrärahoja takaisin. Ja kadun vieläkin sitä, että tämä päätös tehtiin. Ei, mutta en tehnyt tätä päätöstä siksi, että halusin käyttää Euroopan unionin määrärahoja, vaan halusin tukea henkilöstä, jolla ei ole mitään mahdollisuutta käyttää julkisia liikennevälineitä, ottaen huomioon sen, missä me olemme. Ja nyt kahden vuoden aikana olemme siis lopettaneet tämän käytännön heti sen seuraavana päivänä, kun saimme tämän tiedon, ja olemme perineet takaisin kaikki määrärahat paitsi yhden henkilön osalta. Ja tällä hetkellä liittyen liikenteeseen kuljetukseen ja niin poispäin tilanne on ratkaistu. Ja kuten sanoin, viimekin vuonna olen pahoillani, että tein tämän päätöksen, mutta tein sen sen takia, että meillä oli tämä järjestelmä jo käytössä ennen vuotta 2006. Sitten pysyvä omaisuus. Aivan oikein tilintarkastajat kritisoivat meitä siitä, että eivät kaikki omaisuutemme ollut tässä kiinteässä omaisuudessa mukana. Me loimme sitten uuden omaisuusluettelon ja nyt meillä on kaksi luettelua tällä hetkellä myöskin valvonnan kannalta. Ja me emme jättänyt ulkopuolelle yhtään äh, asiaa vuonna 2008, mutta kummassakin rekisterissä meillä on kiinteä omaisuus. Meillä on siis vielä nämä kaksi rekisteriä. Se on totta, mutta me ole jättänyt ulkopuolelle mitään, mutta IT IT-sektorin kaksi, kysy, kaksi asiaa oli kummassakin rekisterissä ja näin ei pitäisi olla. Sitten järjestelmästä 15. tammikuuta viime vuonna, kaksi viikkoa ennen kuin tulin tänne, otimme käyttöön merkintäjärjestelmän. Se otettiin käyttöön, mutta ei vuonna 2008 sinä vuonna, jota nyt tarkastelemme. Tämä on siis ratkaistu, mutta sitä ei ratkaistu vuoden 2008 joulukuussa, vaan vuoden 2009 tammikuussa. Sitten Olafin tutkimuksesta minulle on kerrottu, että Olafin tutkimukset ovat päättyneet ja he lähettävät kertomuksen Sepolin hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Minä olen nähnyt tätä raporttia, joten en tiedä mitä se sisältää. Ymmärtääkseni tämä on voimassa oleva järjestelmä. Olaf lähettää sen komissiolle ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle minä saan tämän tiedon sitten, mutta tänä päivänä minulla ei ole vielä mitään tietoa. Toivottavasti olen vastannut esittelijän kysymyksiin, jos olen unohtanut jonkun kysymyksen, niin voin sitten vastata myöhemmin. Troppo. Kiitos, koska valitettavasti aika, aikamme on päättymässä, niin pyytäisin tiiviitä, lyhyitä vastauksia ja sitten lisäksi voitte antaa kirjalliset yksityiskohtaisemmat vastaukset. Mitä Rova Mation kysymyksiin Olafin liittyen tulee, pyytäisin Olafia – vastaamana näihin kirjallisesti, jotta Frontexkin saa oman vastausvuoronsa. Oui, je dois, je dois quand même dire au directeur de CEPOL que... Niin, täytyy kyllä todeta Sepolin johtajalle, että nämä vastaukset eivät tyydytä minua lainkaan. Tässä vain kierretään kuin kissa kuumaa puuroa ja minä olisin halunnut saada tarkempia vastauksia. Frontexin johtajalle sitten varsinkin budjetinhallinnoinnista. Viraston budjetti on kasvanut huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana ja on jatkuvasti ollut toistuvia ongelmia. Parlamentti totesi jo vuonna 2006 ja 2007 näitä ongelmia ja myös 2008 sen, että hyvin paljon on lykätty asioita ja mitätöity niitä. Ja kysymykseni onkin teille, mitä mieltä olette, johtaja Laitinen, näistä Äh, lykkäysten määristä ja millä tavalla selitätte ne. Lisäksi haluaisin tietää, mitä mieltä olette tulevista budjetin, tulevasta budjetin lisäämisestä. Kun puhutaan subventoinnista, äh, virasto on käyttänyt yli 17 miljoonaa euroa yksipuolisesti myönnettyihin subventioihin, jota on allekirjoittanut virasto, vaikka säännöt eivät tämän tyyppistä välinettä mahdollista. Millä tavalla voitte selventää, että tämä tilanne on olemassa, varsinkin kun tarkastellaan näin suurta subventiota. Tämä järjestelmä, joka on käytössä, jonka pitäisi tulla käyttöön vuoden 2009 puolivälissä, onko se käytössä? Lisäksi on otettu käyttöön, on huomautettu siitä, että käytössä on poikkeuksellinen järjestely, mutta nämä poikkeudet ovat niin, lukumä, niin lukumääräisesti suuria, että se hämmästyttää. Sitten kun puhutaan varoista, käteisvaroista, kollegani Christopher Fjellner on parlamentissa tehnyt mietinnön tästä asiasta ja on maininnut sitä, että hallintoa tällä puolella ei ole, missä kohtaa nyt ollaan menossa tässä asiassa. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa haluaisin ottaa teidän kanssa esille oleellisen osion, joka koskee Frontexin toimintaa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Millä tavalla se vaikuttaa budjetin täytäntöönpanoon ja mitä välineitä on otettu käyttöön tilanteen parantamiseksi. Kiitoksia. Grazie. Prima di da... Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron Frontexin edustajalle. Pyytäisin Olafia, Sepolia ja Frontexia lähettämään kirjalliset vastaukset, syvälliset vastaukset 29. päivä kuluvaa kuukautta mennessä, eli perjantaihin 29 yhdeksäs päivä mennessä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin maista kiitollisuutenne valiokunnalle ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että olen täällä kuultavana tässä valiokunnassa ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että, jotka hyvin täällä tunnetaan. Ja esittelijän kysymykset olivat ihan perusteltuja. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että rajatarkastus on jäsenvaltioiden vastuulla, kun taas Frontex perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja tämä tarkoittaa sitä, että kun kehitämme tämän viraston kapasiteetteja, on kuin, se on kuin kolmio, jossa yksi on jäsenvaltioiden halukkuus, toinen kolmion kulma on budjettivarat ja kolmas kolmion kulma on viraston henkilöstö ja Tätä kolmiota ei saada aikaiseksi, jos ei ole kaikkia kulmia. Eli jos ainoastaan lisäämme viraston rahoitusta, mutta ei ole tahtoa jäsenvaltioiden osalta, niin ei ole mahdollisuutta saada aikaan parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Toiseksi haluaisin sanoa, että meillä on paljon parempi budjettiymmärtämys, joka on osa hyvää varainhoitoa. Me tiedämme, mitkä haasteet ovat ja ongelmat ovat. Me tiedämme ylibudjetoinnin ongelmat. Tämä mainittiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Meillä on vieläkin se ongelma, että jäsenvaltiot eivät ole lähettäneet laskuja ja että on lykätty tai peruttu toimia. Näiden asioiden taustalla on mm, syitä. Liikabudjetointi saattaa esimerkiksi merivalvonnan suhteen olla niin, että ilma että sääolosuhteet ovat sellaiset, että ei voida lähteä merille. Ja sitten laskujen puuttuminen on öm, useita tapauksia, yli 10 miljoonan arvosta. Jäsenvaltiot eivät lähettäneet laskuja virastolla. Oli usein paljon pieniä laskuja, joissa heidän näkökulmastaan hallinnollinen taakka ei ollut suhteellinen suhteessa arvoon. Kuitenkin viraston budjetti ja näin oli myös vuonna 2007. Vuonna 2008 sitä nostettiin noin 30 miljoonalla eurolla, joka on noin 70 prosenttia. Kokonaisbudjetti oli vähän yli 70 miljoonaa euroa ja se mitä saavutimme saimme aikaan tällä rahalla. Me lisäsimme viraston operationaalista intensiteettiä 93 prosentilla, toistan 93 prosentilla, 93 prosenttia lisää toimintaa operationaalisella alalla. Mitä tulee koulutukseen, niin lisäys oli 192. Me melkein kolminkertaistimme koulutustoimemme näillä ylimääräisillä määrärahoilla. Ongelmamme on nyt kaksijakoinen. Kun tämä 30 miljoonan euron lisäys tuli vuoden puolivälin jälkeen toisella vuosipuoliskolla, me emme onnistuneet suunnittelemaan ja aloittamaan niitä toimia, jotka piti rahoittaa tuon varainhoitovuoden aikana. Ja tämä on yksi avainsyy sille, miksi budjetin täytäntöönpanoaste oli vain 51 prosenttia. Mutta nyt minulla on hyviä uutisia teille, koska sitten kun otamme se kahdeksan rahat, jotka ovat korkeat siirrot vuodelta 2008 vuoden 2009 budjettiin, vuoden 2008 budjetin täytäntöön, lopullinen täytäntöönpanoaste oli 83 prosenttia. Minun mielestäni se on varsin hyvä. Ongelma on se, että se olisi pitänyt toteuttaa saman varainhoitovuoden aikana eikä siirroin. Esittelijä kysyi poikkeuksista. On totta, että vuonna 2008 meillä oli 167 poikkeusta, joiden arvo oli yli 20 miljoonaa euroa suurin osa johtui liian myöhään lähetetyistä asiakirjoista jäsenvaltioilla liittyen merivalvontatoimiin. Hyvä uutinen on se, että vuonna 2009 olemme laskeneet poikkeusten määrää. Se on alentunut puoleen ja olemme laskeneet näiden poikkeusten arvoa 85 prosentilla ja se on nyt noin 3 miljoonaa euroa. Tässä hyvät uutiset. Muutama sananen vielä ennen kuin menen näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Vuonna 2009 budjetin täytäntöönpanoaste oli 61 prosenttia, jossa on 10 prosentin 10 prosenttiyksikön parannus Meillä on todellista parannusta, mitä tulee poikkeuksiin, kuten sanoin. Olemme lisänneet operationaalista intensiteettiä 73 prosentilla ja koulutuspäivien määrää on lisätty 11 prosentilla. Se tapa, jolla yritämme rohkaista jäsenvaltioita olemaan aktiivisempia operationaalisessa yhteistyössä viraston hallintoneuvoston kautta. Se on se avaintapa, jolla haluaisimme sitoa jäsenvaltiot enemmän toimimaan. Olemme nähneet hyviä tuloksia siinä, että ovat aktiivisempia myös budjettitoimissa. Nämä 70 miljoonaa euroa tässä haluaisin muistuttaa, että meidän kumppanimme ovat toimenpanon viranomaisia, jotka ovat varsin luotettavia kumppaneita. Meillä on hiukan erilainen tulkinta varainhoitoasetuksesta, mitkä toimet ovat toteutettavissa ja mitkä eivät. Ja tilintarkastustuomioistuin voimakkaasti suosittu, että tämä yksipuolinen tapa, ei, sen ei pitäisi olla tämä väline, niin muutimme sitä ja nyt meillä on puitesopimus käytössä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikkien toimijoiden kanssa paitsi kahden kanssa. Mainitsin jo poikkeukset, hallintopolitiikka, siinä menen ehkä yksityiskohtiin ennemminkin kirjallisessa vastauksessani, mutta Kuten sanoin, vuosi 2008 oli huomattavasti parempi kuin vuosi 2007 ja vuosi 2009 on jälleen huomattavasti parempi kuin edellinen vuosi. Ja siksi sanonkin, että näyttää siltä, että budjetin käyttöasteen nouse korreloi sel- selkeästi viraston kypsyyden kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Odotamme kirjallisia vastauksia myöskin liittyen Olafiin. Ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan esityslistassa, annan minuutiksi puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Sandolovalle, joka pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you very much. I only want to underline... Kiitoksia. Halusin vielä kerran vain korostaa sitä, että Näiden suurten päätösten tapausta ei ratkaistu epäsanonmukaisuutena, vaan tämä pohjautuu vain juridiseen arviointiin. Grazie. se non ci sono, Kiitoksia, jos ei ole muita kommentteja. Menemme viimeiseen kohtaan esityslistalla kohta kuusi. Sorry, I, I I was interested in one thing. I... Niin, anteeksi, minua kiinnosti se, että minusta, mm, minusta on esitellä kysymys Ulofillekin. Halusin vain kuulla, että kommentoisiko Ulofkin tätä, sillä, sillä Sepol kyllä vastasi. Ehm, l'ho già detto. Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että ehkä kuulut, että olette ulkona. Sanoin, että koska kello käy, Meillä on vielä eräs esityslistan kohta ja siksi Olaf tulee antamaan kirjalliset vastaukset 29. tammikuuta mennessä. Jos minuutissa voit esittää kysymyksiä ja parissa minuutissa Olafilta vastauksen, niin kyllä se sitten käy. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä puolitoista minuuttia varmasti on mahdollista antaa nopea vastaus. Frontexin liittyen meillä ei ole mitään erityisiä ongelmia. Sepolin osalta voin todeta, että Olaf käynnisti tutkimuksen 19.6.2008. Se perustui tietoihin, jotka saatiin IASltä ja sen jälkeen tilintarkastustuomioistuin vahvisti ne eh, sääntöjen rikkomukset Diesistä ja, ja tilintarkastustuomioistuimelta on löydettävissä liitteestä, joka, jonka te itse äsken, eh, itse olette eh, laatineet. Herra Johansson äsken tähän viittasikin. Ja monet säännönvastaisuudet on siis todettu todennettu tosiasia. Näyttäisi siltä, että kaikilta halutaan on löydettävissä saaria, säännönvastaisuuksia. Eli varoihin liittyen, henkilöstöhallinto liittyen ja kaiken kaikkiaan kaikkien, mikä varainhoitoasetuksesta on löydettävissä. Tutkinta saatiin valmiiksi ensimmäinen yhdeksän, joten se on aika nopeasti saatu toteutetuksi ja päätet, päätökseen. Ne henkilöt, joilla on nyt oikeus tämä saada käyttöönsä, tämä hetki siis Sepolin hallintoneuvoston puheenjohtaja, luonnollisesti Euroopan komission puheenjohtaja ja pääosaston vastuuhenkilöt, kansalliset vastuuviranomaiset ja Britannian, Iso-Britannian viranomaiset. Selvitystä ei ole annettu vielä julkiseen käyttöön. Olaf on kuitenkin pelkästään tutkintaharjoittava instanssi. Se ei ole mikään äh, <clears throat> rangaistuksia, äh, rangaistuksista päättävä äh, instanssi, mutta nyt on mahdollista odottaa ja katsoa, mihin päättävät elimet nyt tämän asian kanssa päätyvät. Halusin kuitenkin vielä täällä valiokunnassa todeta sen, että tilanne on parantumassa. Kuitenkaan Olaf ei ole tilintarkastustuomioistuin, eikä meidän tehtävämme ole sanoa, onko tilanne parempi tai ei. Me olemme täällä pelkästään toteamassa sen, että – säännö, säännönvastaisuuksia on tapahtunut. Tilanne on parantunut. Prosessi on käynnistetty ja niin kuin sanottu, koska viime vaus myönnettiin Olafille, tilanne on parantumassa, mutta niin kuin sanottu, joka tapauksessa säännönmukaisuuksia on siis todettu ja tieto niistä annettu eteenpäin. Selvä. Nyt eteenpäin kohta. Kuusi Euroopan investointipankki vuosikertomus vuodelta 2008. Igor Slunborsk on tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen. Puheenvuoron teillä, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, olen suurella mielenkiinnolla lukenut tätä mietintöluonnosta, jota esittelijänne Deutsch on valmistellut. Ja haluaisin puoleltani onnitella häntä tuesta. Minun mielestäni tässä käsitellään kaikkia tärkeitä asioita. Ja varsinkin äh, arvostin erityisesti kolmea niistä. Mainitsen ne lyhyesti. Se, että tarvitaan kunnon pankkivalvontajärjestelmää, kun Euroopan unionista tulee yksi osakkaista tuohon pankkiin. Ja kolmanneksi Euroopan kehitysrahaston uuden suuntaaminen ja se saa todellakin rahaa eurooppalaisilta veronmaksajilta. Mikä on oikea paikka tarjota siis vastuuvapaus. Tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa näin myöhäisenä iltahetkenä. Grazie mille, do la parola rela... Kiitos. Nyt puheenvuoro esittelijälle Herra Deutsch. Suut, eh, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, bizottsága idő előre haladtára való Arvoisa valiokunta, on tosin, todellakin kovin myöhäinen ajankohta ja siksi haluaisin käyttää muotoilua Unkarin parlamentissa. Minä olin 19 vuotta Unkarin parlamentin jäsen, jossa tilanne oli usein samanlainen kuin nyt. Meillä oli hyvin vähän aikaa keskustella. Niin silloin esittelijä aina sanoi, teksti ja asiakirjat puhuvat eh, puolestaan. Siellä lukee kaikki. Minun ei tarvitse puhua sen enempää. Tätä muotoilua haluaisin eh, nyt käyttää. Minun asiakirjani puhuu puolestaan ja se sisältää kaikki eh, kritiikin ja kaikki kaikki muutkin kommentit. Haluaisin kiittää työntekijöitä, sihteeristöä ja myöskin Euroopan investointipankin työntekijöitä Brysselissä. Haluaisin heitäkin kiittää avusta. Hyvä. Ja sitten lyhyesti herra Tatsimarkaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin esittelijä on tehnyt erittäin hyvin yhteenvedon. Hän kovasti kehuu pankkia ja olen iloinen siitä, että tähänkin pystymme, koska todellakin pankki on seurannut meidän eh, suosituksen Yksi asia, jonka myös tilintarkastustuomioistuin nosti esiin, nimittäin kysymys EEF, eurooppalainen kehitysrahasto ja veromäärärahat. Me olemme samaa mieltä siitä, että tässä veromakseen rahoja eh, valvomatta käytetään ja pyytäisin, että puheenjohtaja varmistaa, että kutsumme tänne paikalle jonkun hallituksen ministerin. Tässähän nimenomaan neuvosto yrittää kaikkien ohi säädellä jotain. Saksan liittotasavallassa meillä on nyt uusi hallitus, jossa ihminen on ministerinä kehitysyhteistyössä puolueena tätä aina vastustanut, mutta hän on valmis tulemaan tänne ja keskustelemaan kanssamme ja olemaan tilivelvollinen. Meidän mielestäni meidän pitäisi tehdä helmikuussa tai maaliskuussa. Minun mielestäni tämä on hyvä asia. Ja suuri keskustelu Euroopan investointipankistahan vielä mm, tulee seuraamaan, koska Lissabonin sopimuksen kautta mm, ennakkoehdot muuttuvat. Siksi meidän on käytävä tätä keskustelua, mutta onnittelut esittelijälle. Kyllä tässä on kirjattuna melkein kaikki asiat. Kiitoksia. Kalfin. Kiitos sitten edustaja Kalfin. Благодаря ви, господин председател. Аз също мисля, че в доклада на господин Дойч има изключително важни въпроси. Dodgin mietinnössä on useita erittäin tärkeitä asioita ja noita asioita on käsitelty meidän valiokunnassamme. Ne kaikki liittyvät investointipankin toimintaan. En nyt halua mennä sen kummemmin näihin muihin kohtiin, joita hän on maininnut, mutta haluaisin keskittyä siihen, että Meillä on erityisvaliokunta, joka nyt käsittelee tätä kysymystä ja 15. helmikuuta se esittelee kertomuksensa siitä, millä tavalla investointipankkia tulevaisuudessa kehitetään. 23. helmikuuta sitten tuota kertomusta käsitellään Euroopan parlamentissa. Siinä on useita erilaisia ajatuksia ja kun me keskustelemme näistä kysymyksistä, jotka ovat todella tärkeitä, ja tästä Deutschen mietinnöstä, niin minusta meidän tulisi myös muistaa erityisvaliokunnan työ, joka on perustettu tätä varten. Meidän tulisi myös koordinoida meidän kahden toimintaa niin, että kaikki tärkeät asiat tulevat huomioon otetuiksi. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Ivan. Kiitos, että edustaja Ivan. La rândul meu vreau să salut proiectul domnului uh, Deutsch, dar uh, aș vrea totuși să spun că ar fi fost foarte relevant, de exemplu, ca în raport să existe o evaluare. Ruotsin mietintöluonnos on hyvä, mutta olisi ollut kuitenkin hyvä, jos kaikki jäsenmaat olisivat sisällyttäneet omat ohjelmansa ja varsinkin Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan ja, ja ottaen huomioon tämänhetkinen taloudellinen tilanne, niin tässä viitekehyksessä olisi ollut hyvä saada tietää, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia on ja, ja minkälaista riskinjakoa olisi voitu käyttää. Kiitos ja sitten herra Wolfham. Uh, uh, thank you, President. Um- Kiitoksen puheenjohtaja kun raha on tiukemmalla myös tulevaisuudessa, minusta, meistä, minusta on tärkeää, että katsomme myös muita rahoitusmekanismeja, joiden avulla voidaan rahoittaa tärkeitä Euroopan unionin hankkeita. Kolme hyvää esimerkkiä tästä ovat Jeremy, Jasmine ja Jessica. Kun näette eh, tämän mietinnön, niin nämä on mainittu siinä ja, ja tässä pyydättekin mahdollisuutta sille, että nämä kaksi tärkeää suunnitelmaa arvioitaisiin uudelleen. Se on mielestäni hyvä ajatus. Ette kuitenkaan mainitse Jessica-hankkeita. Kyseessä on kuitenkin tärkeä rahoitusmekanismi, varsinkin Walesissa – meillä on Jessica-hanke käynnistymässä tämän, myöhemmin tänä vuonna, jossa on kysymys myös maaseudun rahoittamisesta. Että toivoisin, että katsoisitte näitä hankkeita ja että Jessica sisällytettäisiin tähän ne Jeremyn ja Jasminen lisäksi. Vuoden intervenire, onorevole Deutsch. Herra Deutsch, haluatteko vielä käyttää puheenvuoro? Kysymys kollegat, Kiitän kollegoita heidän kommenteistaan ja heidän neuvoistaan ja mielipiteistään. Hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja oli hyvin johdonmukainen ja sanoi, että meidän on päätettävä kokous ajalla ja nyt kello on jo neljä minuuttia yli puolen, joten en halua tässä nyt enää väärinkäyttää ihmisten aikaa. Äh, Kaikki kysymykset, täällä esiteltiin, minusta tun, ky, tilanne on sellainen, että voimme ottaa ne huomioon tarkistuksissa. Se, mitä kollegani täällä sanoi, on erittäin tärkeää. Tämän hetkisen mietinnön lisäksi olisi koordinoitava muita toimia. Me katsomme, mitä kollega on ehdottanut sitten, kun teemme mietinnöstä viimeisen version ja esitämme sen parlamentille. Mitä tulee näihin konkreettisiin ohjelmiin ja siihen, että tarkistetaan näiden konkreettisten ohjelmien tehokkuus tai kun te- tarkistetaan se, miten olemassa olevia ohjelmia jatketaan, näitä asioita tarkastelemme ja teemme tarkistuksia ja keskustelussa – täysistuntokeskustelussa tämä voidaan myös ottaa huomioon. Ja voimme sitten päättää työmme täysistunnossa. Kiitoksia. Grazie, vi ricordo che il ter- Kiitos. Tarkistuen jättöpäivä kello 12. Ja ei muuta enää tänään. Huomis iltapäivänä tapaamme kello 15.30. Hyvää iltaa kaikille.